Hello everyone. If you would be so kind to take your seats, then we... No niin, pyytäisin kaikkia istutumaan, jotta voimme aloitella illan kokouksen. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Alkuun saanen toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan Maria Gabrielin hän on saanut komission valitulta puheenjohtajalta von der Leyenilta innovaatio- ja nuorisosalkun. Yhtä lailla toivotan tervetulleeksi edustaja Ferhajenin. Hän on kulttuuri- ja koulutuskomitean valiokunnan puheenjohtaja. Ja tervetuloa myöskin arvoisat valiokuntien jäsenet. Tämä on siis yhteinen kuulemistilaisuus, joten tervetuloa kaikki, jotka seuraatte meitä täällä paikan päällä – tai EPn e nettisivujen kautta. Kuten tietänette, niin ITRE-komitea vastaa tästä yhtä lailla kuin myöskin unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Ja tutkimus ja innovointi ovat kasvun tärkeitä tekijöitä. Ja suuri osa tutkimuskoulu kolmiosta, eli koulutus, tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä silloin, kun halutaan päästä terveen planeetan ja uuden digitaalisen maailman suuntaan, niin kuin komission valittu uusi puheenjohtaja von der Leyen puheenvuorossaan sanoi. Muutama sananen kuulemisen etenemiseen. Sääntöjen mukaisesti arvioimme komissioehdokkaan kasta kolmen tekijän pohjalta yleinen pätevyys, eurooppalainen sitoutuneisuus ja henkilökohtainen sitoutumattomuus. Yhtä lailla arvioimme myöskin salkun tuntemuksen ja viestintätaidot. Saanen muistuttaa myöskin, että ennen tätä kuulemistilaisuutta komissio ehdokas on vastannut kirjallisesti kysymyksiimme ja vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla virallisilla kielillä. Oikeusasioiden valiokunta ei ole vastustanut tämän kuulemisen järjestämistä. Keskustelu tulee etenemään seuraavalla tavalla. Alkuun kuulemme kollega Gabrielia. Hänelle annetaan 15 minuuttia puheaikaa. Ja tietenkin vielä koko kuulemisen päätteeksi viisi minuuttia puheaikaa. Tämän puheenvuoron jälkeen kuulemme 25 kysymystä valiokuntien jäsenien puolelta. Jokaisella edustajalla on kysymystään varten viisi minuuttia aikaa, yksi minuutti itse kysymystä varten, kaksi minuuttia ehdokkaan vastausta varten ja sitten vielä lisäkysymys, sille on varattu yksi lisäminuutti, kuten myöskin vastaukselle. Ja minä ja kollega Ferhajen tulemme pitämään tiukasti kiinni annetuista puheajoista. säännöt siis puheaikojen suhteen ovat tiukat, niitä tulemme noudattamaan. Sitten meillä on vielä poliittisten ryhmien edustajien kysymykset, seitsemän kappaletta. Eli koordinaattorit esittävät ne. Ja sitten vielä toinen kierros, 18 kysymystä. Ne on jaettu poliittisen ryhmien kesken, mutta myöskin sitoutumattomat edustajat saavat puheenvuoron. Tulkkaus on tarjolla 23 kielelle, joten voitte käyttää omaa äidinkieltänne. Muistutan teitä kuitenkin, että kaikki mitä sanotte on tulkattava muille kielille, joten pyytäisin teitä puhumaan rauhallisesti. Kiitokset myöskin tulkeille näin ennakkoon avustanne. Ja näin siirränkin puheenvuoron kollegalleni kollega Verhaajenille. Hän esittää nyt omat avaussanasensa. Olkaapas hyvä. Kiitos Rova Valean teidän johdannostanne ja myöskin siitä, että selkeästi esittelitte, miten kuuleminen tulee sujumaan. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan nimissä haluaisin komission ehdokkaan Rova Gabrielin toivottaa tervetulleeksi. Niin kuin tiedätte, Kulttuuri, koulutus, nuoriso- ja urheiluvaliokunta vastaa näistä kysymyksistä, joista tekin olette vastuussa. siis on kovasti niin siitä, henkilökohtaisesti haluaisin tämä todeta, että kulttuuri ja koulutus, samoin kuin myöskin tutkimus, eivät ole tulleet erityisesti mainituksi teidän salkkunne tehtävänne nimityksessä. Keskeisiä kysymiä ovat nimenomaan koulutus ja urheilua ja ne ovat hyvin tärkeitä, eivätkä pelkästään koske nuorisoa. Ja olisin iloinen, jos nämä käsitteet saisivat enemmän painokkuutta myöskin teidän tehtävänne nimikkeessä. Mutta myöskin katsoa, miten voidaan kehittää yhteen eurooppalainen koulutusalue, miten saamme aikaan teho, menestyksekäitä koulutus- ja kulttuuriohjelmia, miten voimme Euroopan kulttuuriperinnön vuoden perinnöltä jatkaa eteenpäin ja saamme enemmän tukea kulttuurille ja luoville alueille miten voimme olla teho, voimakkaammin toimivia urheilun alueella, miten me tulemme vastaamaan nuorten, nuorten ihmisten odotuksiin. Haluan kiittää teitä kirjallisista vastauksista kysymyksiin, joita teille etukäteen esitimme, ja, ja olen iloinen siitä, että seuraavien kolmen tunnin aikana tulemme kuulemaan enemmän teidän näkemyksistänne, jotka koskevat näitä mainittuja politiikan alueita, samoin kuin niitä politiikan alueita, joista ITRE-valiokunta on vastuussa. Olen luottavainen sen suhteen, että kuulemisessa saamme vastauksia avainkysymyksiin, joista valiokunnat vastaavat. Ja nyt odotamme mielenkiinnolla keskustelua teidän kanssa, niin Haluan vielä kerran muistuttaa siitä, että Rova Valean ja minä tulemme tarkasti pitämään hyvin tiukasti kiinni puheajoista. Viisi minuuttia kyllä riittää kolmen henkilö, puheenjohtaja kohti kolmen tunnin täyttämiseen. Thank you very much, Sabine. So uh, now, uh, Madam Gab- Paljon kiitoksia Sabine sinulle. Nyt kollega Gabriel, mielenkiinnolla jäämme nyt odottamaan teidän avauspuheenvuoroanne. 15 minuuttia, olkaa hyvä. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja Valjan ja puheenjohtaja Verhaajan, hyvät naiset ja herrat, hyvät koordinaattorit ja hyvät valiokuntien jäsenet. Itre-valiokunnan ja kulttuurivaliokunnan jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet ja hyvät kollegat. Matkalla tänne muistin, että kuljin samaa 20. tietä 2017, kun minua kuultiin tuttuani niin nimitettyä komission jäsenehdokkaaksi. Kolmen kuukauden ajan teimme yhteistyötä teidän kanssanne yhteistyön kompromissanne jaetun näkökulman parissa Euroopan tulevaisuutta koskien. Ja siksi haluaisinkin kiittää Euroopan parlamenttia ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä minun kanssani monissa digitaalialan tapauksissa. Nämä työt venyivät usein myöhään, mutta se oli vaivan arvoista. Meillä oli hyvin hedelmällistä keskustelua monien teidän kanssanne ja toivon, että tämä yhteistyö tulee jatkumaan. Haluaisin myöskin lisätä kiitokseni Bulgarian hallitukselle äh, ja pääministerille, joka on minun luottanut äh, Bulgarian komission ehdokkaana. Haluaisin myöskin äh, Ursula von der ja komission puheenjohtaja ehdokasta, kiittää siitä, että hän on yhdistänyt innovaation ja tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, urheilun ja nuorisokysymykset salkkuuni. Ja siitä, että hän tämän laajan salkuun uskoi minulle. Ei ole mikään sattuma, että aloitamme digitaali sisämarkkinoista. Monet innovaatiot salkussani niin pitävät nyt sisällään uuden ulottuvuuden, mikä on hienoa, ja uskon, että tuleva dialogi tulee tuomaan uusia ajatuksia, välineitä ja mahdollisuuksia tutkijoidemme yliopistoihmistemme, yrittäjien, nuorten, taiteilijoiden ja urheilijoiden eduksi. Minä luotan siihen, että te pyritte samaan päämäärään kuin minäkin, että saisimme luotua Euroopan tieteen, koulutuksen, innovaation, kulttuurin ja urheilun alueen, joka vastaa nuorten odotuksia, kansalaistemme odotuksia. Minä tulen olemaan yhä uskollinen lähestymistavalla, niin ihmiset tulee asettaa politiikan teon keskiöön. Meidän ei tule erotella pieniä ja suuria, eikä ketään saa jättää jälkeen. Haluaisin rakentaa kaiken tämän pohjalle ja ajatella uudenlaisella tavalla. Hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia olla edessäni tänään ja hyvin nöyrästi haluaisin er- esittää ehdokkuuteni komission jäseneksi innovaatiosta koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta ja urheilusta vastaavaksi komission jäseneksi. Kyseessä on uusi kumppanuus, jonka toivon olemaan nyt vahva kuin edellisellä kaudella. Tämä kumppanuus on jotakin, jota minä haluaisin harjoittaa sitoutumalla yhä työn kanssanne kuten aikaisemminkin, tekemällä töitä ottavamman Euroopan puolesta, jättämättä ketään kansalaista taakse. Ja tässä yhteydessä minä ajattelen ensimmäisenä miljoonia nuoria eurooppalaisia, jotka ovat köyhyyden tai syrjäytymisen uhan alla. Salkku, jonka eh, puheenjohtaja ehdokas minulle haluaisi uskoa on hyvin uudenlainen. Kyseessä on se, että että me tuemme perustutkimusta, kulttuurimme säteilyä, tuemme koulutusta ja urheilua kaikille ja luonnollisesti tuemme eurooppalaista nuorisoa, joka on kaikkein suurin valttikorttimme. Kyseessä on integroiminen Horisontin Erasmuksen luova Eurooppa ja Discover EU-ohjelman yhdistäminen. Me luomme johdonmukaisen kokonaisuuden ja pyrimme saamaan synergian avulla kaiken tämän toimimaan. Työ ei tule olemaan helppoa. Yhteinen nimittäjä näiden alueiden välillä on se, että ne koskettavat kansalaisia heidän jokapäiväisessä elämässään. Ne symboloivat Eurooppaa, pätevyyksien, mutta myöskin sydänten Eurooppaa. Ensimmäistä kertaa me yhdistämme erilaiset alat, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation kolmikannan, ne ovat ennakkoehtoja kestävälle kasvulle. Ne ovat myöskin tarpeen, jos haluamme ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen siirtymän luoda sen, joka meidän täytyy toteuttaa oikealla tavalla, jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin, teknologisiin ja demografisiin haasteisiin. Tämä pätevyys, kuten tiedätte, voi myöskin hyödyttää yhteisiä tutkimuskeskuksia. Te tunnette nämä henkilöt, nämä pätevät henkilöt, meidän tutkijamme, opettajamme, opiskelijamme, yrittäjämme ja he ovat meidän toimintamme ytimessä. Tämä toimintamme sydän ähm, kohdistuu nuoriin, taiteilijoihin, luoviin henkilöihin, olipa heidän alansa mikä tahansa. Kaikki niihin jotka rikastuvat meidän kulttuuriperimäänsä. Mämme. Haluaisin nyt tuoda muutamia haasteita lyhyesti esiin. Ensinnäkin meidän täytyy säilyttää Euroopan tieteen johtajan asema. Me emme vastaa kuin 7 prosenttia maailmanlaajuisesta väestöstä, mutta 20 prosenttia tutkimuksesta ja kolmas osa laadukkaista tieteellisistä julkaisuista ovat Euroopassa, koska Yhdysvallat ja Kiina saavat tätä johtoa nopeasti kiinni. On ensiarvoisen tärkeää, että Eurooppa pysyy johtajana alalla, sillä tutkimus on se ala, jolta saamme tiedollemme tarpeellisen pohjan. Meillä on erittäin hieno esimerkki tässä yhteisessä tutkimuskeskuksessamme. Tämä haaste on paradoksi. Meidän täytyy luona Eurooppa, joka on äh, tiedon äh, tien risteys äh, ja toimii yhtä tehokkaasti ja vaikuttavasti kuin nykyisin. Toiseksi meidän täytyy kehittää innovoivia yrityksiämme Euroopassa. On hyvin paljon nuoria yrityksiä, mutta näiden yritysten on vaikea kehittyä. Yritys, joka joutuu lähtemään toisaalle kehittyäkseen, vie mukanaan innovatiiviset keksintönsä, työpaikkansa ja sosiaalisen ja taloudellisen vaikutusvoimansa. Uuden eurooppalaisen innovaationeuvoston luominen, se tulee tai eurooppalaista tutkimusinstituuttia täydentämään on vastaus tähän haasteeseen. Meidän täytyy nyt näyttää, että meillä on mahdollisuuksia tukea innovoivia me startup-yrityksiä ja pk yrityksiä Kolmas haasteemme on se, että ähm, loitontuminen muuttuisi jakamiseksi. Tutkimuksen ja kehityksen alana sirpaloituminen on todellisuutta. Meillä on muutamia hyvin tunnettuja poikkeuksia, mutta usein meillä on noidankehä, investointeihin ei ole varaa, palkat ovat matalia ja aivovuotoa tapahtuu. Ei ole mitään helppoa ratkaisua tälle tilanteelle, mutta meillä on rohkaisevia merkkejä innovaatiopäivien yhteydessä. Minua inspiroivat tutkijat, jotka kertoivat kumppanuusohjelmistaan ja ker- kuulin, kuinka he kuvasivat näitä hankkeita ja sitä, kuinka ne mursivat noidan kehän ja tekivät osallistujille mahdolliseksi kasvaa tämä dynamiikka on jotakin, mitä minä haluaisin tukea. Neljäs haasteemme on se, että ottaisimme alueet ja kansalaiset lähemmäksi mukaan. Meillä ei ole vahvaa Eurooppaa, elleivät Euroopan kansalaiset ymmärrä ja jaa ja tue yhteisiä tavoitteitamme. Luonnollisesti tämä on haaste koko komissiolle, mutta minä en olisi tehtävieni tasalla, ellen kaksinkertaisesti pyrkäisi näitä haasteita käsittelemään salkkuni puitteissa. Minä pyytän teitä kaikkia yhtymään tähän työhön. Ne viides haasteeni liittyy siihen tilanteeseen, johon puheenjohtaja ehdokas viittasi. Minun salkkuni alueet ovat hyvin lähellä kansalaisten elämää, ähm, mutta aivan samoin on rajojemme suhteen. Minä huomaan, että tämä äh, laajentuva salkku tekee mahdolliseksi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tässä ajattelen erityisesti Länsi-Balkanin aluetta, mutta myöskin kumppaneitamme Afrikassa ja Välimeren eteläpuolta, kuten myöskin itäistä kumppanuusaluettamme. Minulla on mahdollisuus syventää tätä keskustelua myöhemmin. Kuudes haasteemme koskee kulttuuria. Kuten eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi 2018 osoitti, meidän kulttuurimme monimuotoisuudessaan on se, mikä määrittelee sen, keitä me eurooppalaisina olemme aivan pohjimmiltamme. Kulttuurimme on yhteisten arvojemme pohja. Erityisesti tahtomme asettaa ihminen keskiöön. Siispä kulttuuripartnoa suojelemalla me suojelemme luovia työntekijöitämme ja taidetta tukemalla me voimme luoda yhtenäisempiä, rauhallisempia, vahvempia eurooppalaisia yhteiskuntia tässä maailmassa, joka on yhä ennalta arvaamattomampi. Seitsemässä haasteeni on teidän haasteenne. Se, että säilytimme kaikilla näillä aloilla tulevassa rahoituskehyksessä nykyisen rahoituksen. Te tiedätte, että minä tulee olemaan vahva liittolainen tässä taistelussa. Ja lopultakin viimeinen haasteemme ei ole kaikkein pienen kyseessä, on naisten rooli. Minun salkkuni kattamilla aloilla. Tiedät, että tämä aihepiiri on hyvin lähellä sydäntäni. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa, että olen yhtä sitoutunut kuin aikaisemmallakin on kaudella tähän työhön. Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, olen sitoutunut eh, yhä asettamaan kansalaisen politiikan tekoni ytimeen ja harjoittamaan mukaan ottavaa politiikkaa. Ennen kuin syvennän näitä kysymyksiä, haluaisin kuitenkin luvata teille vielä jotakin. Ajat ovat muuttuneet, tietyt edelliset vanhat mallit vaativat uudelleen harkintaa. Vahvat puolet tulee säilyttää ja heikkoudut vaativat uusia ratkaisuja. Tästä lähtien tarkoituksenani on edetä uusille urille, pohtia yhä useammin uudella tavalla luoda yhteyksiä siilomaisen erottelun sijaan ja luoda yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa tulevaisuuttamme. Aloitamme tämän komissiokollegiossa, mutta tarvitsemme kaikkia toimijoita. Meidän tulee kuulla kaikkia. Toisen sanottuna minä haluan tuottaa innovaatioita ja tukea nuoria. Kuulen kaikkia ja tehden yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Uh, Oikein paljon kiitoksia, Rova Gabriel. Nyt tulemme kuulemaan edustajien kysymykset. Yksi minuutti per kysymys. Sen jälkeen kollega Gabriel voi vastata kahden minuutin ajan. Ja jos haluatte lisätä samaan aiheeseen liittyvän täydentävän kysymyksen, niin sitä varten on varattu yksi minuutti ja vastausta varten yksi minuutti. Kollega Soitrava aloittaa. Hän toimii kultvaliokunnassa kansanpuolueen riveistä koordinaattorina. Olkaapa hyvä. Kiitos alkuesityksestäni ja hyvin kattavasta ja kattavista ja kunnista vastauksista ne meidän kirjallisiin kysymyksiimme. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, mitä te kirjoitette, että kulttuuri on Euroopan DNA ja tutkimus ja koulutus kuuluvat yhteen. Tästä syystä me, kulttuurivaliokunnan jäsenet ja asiantuntijat ja kansalaiset kaipaamme kulttuuria ja koulutusta ja tutkimusta tästä teidän tehtävänimikkeestä, niin totta kai teidän salkkunne nimike on innovaatio ja nuoriso. Ja kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä kansalaistemme tulevaisuuden kannalta. Tämä otsikko ei kuitenkaan heijasta täysin teidän salkkunne edustamaa kirjoa. Koulutus, nuoruus, tutkimus, urheilu. Miten varmistatte sen, että voitte kaikille politiikan alueille antaa riittävästi huomiota? Voisitteko esitellä pääprioriteettinne tässä tämän laajan salkkunne puitteissa. Kiitos. Gabriel. Kiitoksia oikein paljon. Kollega Gabriel, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Edustaja Shoidrova, uskoakseni voin kulmisen aikana käydä kaikki prioriteetit läpi, mutta yhä enemmän ja enemmän, kun pohdimme salkun sisäntöä, kun tarkastelemme äh, tutkimusta, innovaatioita, kulttuuria, koulutusta, äh, urheilua ja nuorisoa ja sitä, että nämä on vihdoin yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, näen tämän suurena mahdollisuutena, en haasteena. Haaste, kuten totesin, tulee olemaan se, että me luovumme siilolähestymistavasta ja toimimme niin, että ne politiikan alat, joilla meillä on äh, rajattu toimivalta, ja tässä viittaan selkeästi kulttuurin, ähm, koulutuksen, nuorisoon ja urheiluun, että niiden alla voimme toimia niin, että Eurooppa tarjoaa lisäarvoa ja että pystymme toimimaan paremmin ja niin, että tulevassa kehyksessä tutkimus antaa meille mahdollisuuden vastata globaaleihin haasteisiin. Kuinka voisimme näihin haasteisiin vastata, ellei nuoriso ole puolellamme, ellei meillä ole koulutuksen ansiosta oikeanlaista pätevyyttä, ellei me voi ihmisiä kouluttaa. Eli todellakin haluaisin tässä yhteydessä sitoutua siihen, että löydämme mahdollista synergiaa kulttuurin, koulutuksen, nuorison, urheilun, tutkimuksen ja innovaation välillä. Me heti löydämme paljon mahdollisuuksia, kun pohdimme asiaa. Tässä ajattelen Horisontti Eurooppa-ohjelmaa, synergioita Luova Eurooppa-ohjelman kanssa voi olla, tai kulttuurin luovien alojen välillä, tai tutkimuksen eurooppalaisen tutkimusalueen välillä. Minä haluaisin luoda ähm, kolmannen pilarin äh, Euroopan tutkimuksen alueesta. Me haluaisimme eurooppalaisen koulutuksen alan ja meidän täytyy nyt jo ottaa tämä ulottuvuus mukaan lukien äh, tutkimus eurooppalaisten yliopistojen äh, alle. Meillä on muitakin prioriteetteja. Horisontti Euroopan yhteydessä toivoisin, että nämä kolme pilaria, jotka vastaavat erilaisia prioriteetteja te- tekisivät mahdolliseksi luoda sellaisia toimintatapoja, jotka sitouttavat nuoria. Kiitoksia. Oh, question, oui. Merci beaucoup. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia vastauksestanne. Haluaisin lisätä tähän kysymykseen, joka koskee talousarviota. Luonnollisesti tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti on ehdottanut kolme kertaa, että kasvattaisimme budjettia Erasmus Plus-ohjelmalle uudelle ohjelmakaudelle. Kuinka te haluaisitte tehdä tästä ohjelmasta tehokkaan? Minkälaisia uusia aloitteita te haluaisitte tukea? Sillä tämä ohjelma on erittäin ratkaisevan tärkeää opiskelijoille, myöskin ammattikoulujen opiskelijoille. Mutta myöskin opettajille ohjelma on tärkeä. Kuinka te haluaisitte kasvattaa budjettia? Kiitos. Kiitoksia. Kollega Gabriel, olkaa hyvä. Äh, minä tuen hyvin vahvasti äh, budjetin kolminkertaistamista sellaisena kuin Euroopan parlamentti on sitä ajanut ja sellaisena kuin äh, puheenjohtaja ehdokas on siihen sitoutunut. Nyt jos menen poliittisempaan puoleen, uskon, että mm, voisin tavata opetusministeriöitä ja välittää tarpeellisia viestejä heille ja myöskin jotta he kävisivät syvennettyä keskustelua asiasta valtiovarainministeriöiden kanssa. Tämä ei ole mikään tavanomainen äh, tilanne. Ja tämä koskettaa myöskin Innovaatio Eurooppaa ja Erasmusta. Meidän täytyy vaikuttaa niihin, jotka ovat tekemässä päätöksiä, jotta he tukisivat meitä. Mitä tulee Erasmus-ohjelmaan, se on symboli, me olemme siitä hyvin ylpeitä ja nyt meidän täytyy tehdä siitä mukaan ottavampi. Minä tulen tukemaan kaikkia niitä toimia, jotka tähtävät siihen, että mukaan ottavuutta on enemmän äh, sekä koulutuksessa, että ammattikoulutuksessa, että opettajien osalta ja opettajien kohdalta. Minä haluaisin korottaa kielt, korostaa kielten opettajien roolia. Me tarvitsemme kielten opetusta tällä hetkellä ja yksi syy eh, Erasmuksen osallistumiselle on kielten oppiminen. Ja haluaisin puhua myöskin vihreästä Erasmuksesta. Erasmus on lähettänyt hyvin vahvan viestin meille eh, koskien ympäristöä ja sitä, että tarvitsemme toimia. Tämä oli yksi konkreettinen ajatus. Merci beaucoup. Uh, now... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorossa edustaja Nika. Hän on sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattori ITRE-valiokunnassa. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission ehdokas, monet kiitokset siitä, että olette täällä tänään. Ensinnäkin konkreettinen kysymys. Jos esimerkiksi on kiistoja parlamentin ja neuvoston välillä, mitä tulee Euro, Horisontti Euroopan ohjelman budjetista. Kummalla puolella, kumman puolella olette parlamentin vai neuvoston puolella? Koska neuvosto todennäköisesti ehdottaa vähemmän rahaa kuin parlamentti. Miten voitte ratkaista ongelman, joka liittyy siihen, että on vähän puuttuvaa synkronisointiota ja ongelmia budjetissa ja ajatellen myöskin strategista suunnittelua. Nämähän ovat asioita, jotka ovat käynnissä. Ja sitten vielä yksi asia. Minulla on vielä kysymys siitä, miten te oikeastaan haluaisitte toteuttaa arviointiprojekteja 2020 vai vasta myöhemmin. Ja sitten tutkimuksesta, siitä, siinäkin on ongelma. EUhan ei onnistu saamaan tutkimuksen tuloksista kaupallisia tuotteita, joissa olisi todista lisäarvoa. Miten te pyrkisitte ratkaisemaan tätä? Tämä on tärkeää kansalaisille, mutta myöskin Euroopan taloudelle on olemassa erinomaista tutkimusta. Mitä tulee talousarvioon, minä olen aivan selvästi Euroopan parlamentin puolella ja tulen vahvasti puolustamaan sitä, että Horisontti Eurooppa-ohjelmana äh, budjettia kasvatetaan, sillä meidän täytyy ymmärtää tämä Horisontti Eurooppa-budjetti ei ole varojen kulutusta, vaan investointi. Jos todellakin haluamme palvella tulevaisuutta, me tarvitsemme tätä budjettia. Sen tarkoituksena on vastata globaaleihin haasteisiin, digitaaliseen siirtymään ja niin edespäin. Ja tarkoituksena on myöskin investoida, jotta meidän oma kilpailukykymme kasvaisi. 60 prosenttia kasvusta Euroopassa liittyy kehitykseen ja 33 prosenttia työpaikoista on luotu hyvin asiantuntevilla aloilla, joten nyt on aika yhdistää ääntemme äänemme. Ja tässä viittaan parlamentin ääneen, mutta vetoaisin myöskin tutkijayhteisöön, innovoijayhteisöön, jotta he liittyisivät meihin, jotta meillä olisi mahdollisimman suuret mahdollisuudet onnistua. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja realistisia. Tämä ei tule olemaan helppoa, mutta meidän täytyy jatkaa tällä tavoin. Mitä tulee sitten strategiseen suunnitteluun, missioihin ja kumppanuuksiin, minun huoleni on se, että parlamentti tulee täysin mukaan työhön. Tiedän, mitä neuvottelun aikana tapahtui, mutta minulle on äärimmäisen tärkeää toimia yhdessä. Jos me yhdessä sovimme esimerkiksi siitä, mikä on kumppanuksen uusi periaate, uusi lähestymistapa, tämä tarkoittaa sitä, että korostamme ähm, avoimuutta, tuloksia ja niin edespäin. Ja nyt meillä on mahdollisuus osoittaa tämä ja minä haluan tehdä hyvin, hyvin läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa aivan heti nyt tästä lähtien. Minä en odota, että vuonna 2021 aloitamme ja tiedotamme parlamentille siitä, mitä on tapahtunut. Tästä syystä minä olen ehdottanut, että missioiden osalta meillä olisi henkilö, joka vastaisi parlamentille tiedottamisesta, joka kertoisi aina siitä, mitä päätöksiä on tehty. 2020 joten ähm, suhteen minä tulen olemaan hyvin vaativattoman. Minä en halua ketään saattaa vaikeuksiin työssä. Paljon kiitoksia ja vielä tarkentava kysymys. Edustaja Nika, olkaa hyvä. Tämä mietitty minä kovasti, mitä te sanoitte, että yritätte harjoittaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Pidämme yllätystä, mutta tietenkään me haluamme, että meidät yllätetään niin, että me olemme valmistautuneita. Sitten vielä kysymys siitä, miten usein tällaista vuoropuhelua tulisi tapahtumaan parlamentin kanssa, miten se toteutettaisiin niin, että voimme tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä. Ja vielä tämä viimeinen kysymys, miten te nyt sitten oikein haluaisitte muuttaa tilanteen, sillä tutkimus on hyvä Euroopassa, mutta tutkijat eivät onnistu vetämään hyötyä tutkimustuloksista ja niin, että tulokset todella hyödyttäisivät taloutta, teollisuutta ja ihmisiä. Paljon kiitoksia. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Mitä tulee vuoropuhelun Euroopan parlamentin kanssa, olen todellakin sitä mieltä, että puhuin aivan äm, selvästi. Tämä vuoropuhelu tulee olemaan äh, läheistä ja alkaa mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee sitten äh, tuloksiin, niin toteuttamiseen meidän täytyy palata siihen, mitä olemme jo Horisontti Euroopan yhdessä yhteydessä suunnitelleet, mutta myöskin Horisontti 2020. Tämä liittyy innovointiin. Jos me todellakin haluamme siirtyä etupan eteenpäin, äm, jotta innovaatio muuttuisi todelliseksi prosessiksi, todelliseksi tuloksiksi, jotta näkisimme sen tulokset. Meidän täytyy tukea innovointia. Äh, ja nyt meillä on Euroopan äh, innovointineuvosto, mutta meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Äh, kuten totesitte, minä toivoisin, että tutkijat olisivat innovoivia ja että meidän innovoivat henkilömme nojaisivat enemmän tutkimuksen tuloksille. Meillä on tässä paljon tehtävänämme. Ajattelin esimerkiksi sitä, kuinka eurooppalaisen, eurooppalainen tutkimusneuvosto voisi osallistua Horisontti Euroopan toisen pilarin missioihin. Olemme kaikki samaa mieltä nykyisin siitä, että nämä missiot sellaisena kuin ne on määritelty, tulevat olemaan yleishyödyllisiä. Meidän täytyy vakuuttaa kansalaiset siitä, että tämä on heille tarpeen ja hyödyllistä. Ja toivoisin, että synergiaa tapahtuu. Jotta pääsisimme vielä pidemmälle, haluaisin korostaa mahdollisuutta luoda tiedotuskampanjoita ja toimia niin, että tiede kohtaa nuoret, tiede kohtaa kansalaiset ja tämän eteen minä tulen alo- tekemään Science Meets Regions, Science and Schools, tiede ja alueet, tiede ja koulut aloitteen, jotta me voisimme näyttää nuorille, mitä tiede on, jos he ovat kiinnostuneet lähtemään sille alalle. Uh, Paljon kiitoksia. Annoin teille vähän pidemmän vastausajan, kun kollega Nika esitti kysymyksensä hyvin lyhyesti. Seuraavana edustaja Fareng. Hän on kultvalikunnan koordinaattori ja edustaa Renew-ryhmää. Olkaa hyvä. Le renforcement de notre eurooppalaisen alueen vahventaminen vaatii innovointia ja myöskin tunteita. Kulttuurimme, monumenttimme, historiamme osallistuvat tähän ja haluaisin muistuttaa nyt Pariisin Notre Damen tulipalosta siitä, kuinka se osoitti nimenomaisesti tämän. Minulla olisi kysymys liittyen eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja siihen, kuinka monet muutokset vaikuttavat siihen ja ihmisiä, jotka alalla tekevät. Ähm, kulttuuriperinnön mukaan ottaminen eurooppalaiseen politiikkaan on jotakin, mikä täytyy tehdä ähm, monen tahoisesti. Meidän täytyy katsoa menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, ähm, äh, digitaaliseen aikaan äh, siirtymistä, taiteenalan henkilöiden liikkuvuutta – ja sitä, kuinka voimme yhdistää menneisyyden uusiin teknologioihin. Kuinka te aiotte vastata kaikkiin näihin haasteisiin tai tarttua näihin mahdollisuuksiin, jotta voisimme tukea tätä kulttuuriperintöä ja sen välittymistä? Kiitos. Paljon kiitoksia, Rova Gabriel, olkaa hyvä. Question. Edustaja Verhan, teidän äh, kysymyksenne. Äh, minä jaan täysin teidän kantanne. Kulttuuriperinne on jotakin, mitä meillä on yhteistä. Ja kun tarkastelemme äh, tapahtumia, jotka ovat tuoneet kymmeniä tuhansia henkilöitä yhteen, näemme tämän. Nyt minä haluaisin erityisesti tarkastella sitä, kuinka voisimme ähm, taata äh, hyödyn, kuinka voisimme taata kehityksen tällä alalla. Tästä syystä Euroopan kulttuuriperinnön vuosi äh, loi valtavan hienon verkoston aivan alueellisella tasolla, eurooppalaiselle tasolle asti. Ja siksi me päätimme tehdä kulttuuriperinnön foorumin, joka keskittyy kulttuuriseen perintöön. Ja 15. päivä lokakuuta ensimmäisen kerran kokoontuu. Pyytäisin parlamentin jäseniä osallistumaan tapahtumaan ja osallistumaan keskusteluihin, että näkisitte, mitkä ovat äh, meidän ensimmäiset äh, äh, tehtävämme. Ja sitten mitä tulee kulttuuriperinnön digitalisoimiseen, on enemmän kuin tarpeen toimia digitaalisen kolmen eteen. Minä olen tehnyt töitä kulttuuriperinnön digitalisoinnin alalla. Nykyisin vain 10 prosenttia tästä perinnöstä on digitalisoitu ja meidän tulisi ryhtyä ponnistuksiin myös jäsenmaiden kanssa. Mitä tulee digitalisaatioon, luonnollisesti tässä viittaan niihin erittäin hienoihin aloitteisiin, joita meillä yhdessä on ollut. Meidän täytyy tehdä eurooppalaisesta alueesta houkuttelevampi nuorille, houkuttelevampi myöskin niille, joilla ei pääsyä sille ole. Olen pohtinut hyvin paljon sitä, kuinka voisimme taata pääsyn kulttuurin yhä en, useammille ihmisille, sillä äh, meillä äh, on äh, kolmasosa eurooppalaisia, jotka eivät kulttuuritapahtumiin osallistu. Haluaisin eh, ensimmäisessä pilarissa kasvattaa mukaanottavuutta. Tämä tapahtuu digitalisoinnin kautta, mutta myös uusin kumppanuuksien kautta. Minä olen pohtinut esimerkiksi ähm, eurooppalaista innovaatiopääomaa tässä yhteydessä. Äh, meillä on hankkeita, jotka helpottavat pääsyä kulttuuriin. Ja päätänkin vastaukseni tähän. Gabriel. Just... Oikein paljon kiitoksia. Adir, uh, now uh, the follow-up question. Uh, tarkentava kysymys, olkaa hyvä. Pour cette réponse, pardon. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Palaisin uh, tähän digitalisaatiokysymykseen, johon te viittasitte. Um, minä pohdin salkkujaossa erästä asiaa kulttuuri- ja digitaaliala. Digitalisoiminenhan kulttuurialalle tarjoaa hyvin paljon uusia mahdollisuuksia, kuten mainitsitte. Minä ajattelen mahdollisuuksia, joita tämä tarjoaa joita te ette valitettavasti vastauksissanne käsitelleet. Kuinka te tulette erityisesti Silvi Gularin kanssa tekemään yhteistyötä digitalisaation alalla, jotta voisitte taata sen, että kulttuuri, eri kulttuuriverkostojen eh, lisäksi olisi eurooppalaista politiikkaa, kuten eh, kaikki muukin. Tilanne on jo tällainen jo Luova Eurooppa-ohjelman kohdalla. Minä olin mediaohjelmasta vastaava henkilö. Komission jäsen Navracic vastasi kulttuurissa. Tämä ei estänyt kuitenkaan ohjelman hyvää toimintaa. Ja mielestäni se nyt olisi tärkeää kokemukseni pohjalta tehdä lähempää yhteistyötä ähm, Sivli Gularin kanssa ähm, ja sen ehdokkaan kanssa. Minä olen pohtinut synergiaa kuitenkin oman salkkuni sisällä, sillä sielläkin on paljon tehtävää. Kun ajattelemme mediaa ja kulttuuria, meidän ei tule unohtaa, että tulevassa Horisontti Eurooppa-ohjelmassa toisessa pilarissa ähm, globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuspilarissa meillä on äh, kulttuuri, luovuus ja mukanottava yhteiskuntateemat mukana. Joten olisi hyvin tärkeää tarkastella tätä, mitä voimme tehdä. Aivan samoin äh, kun näitä innovatiivisia äh, tutkimuslaboratorioita tarkastelemme Luova eurooppa hieman alla, kuinka voimme ottaa kaikki mukaan. Tämä voi tapahtua mediahankkeiden erilaisten rahoittamiemme hankkeiden ansiosta ja nyt myöskin digitalisaation ansiosta meillä on uusia tapoja viestiä. Tämä ei kuitenkaan ole vain hyvä asia. Uhkailua tapahtuu. Luovat henkilöt, joiden kanssa olen ollut yhteyksissä tekijänoikeuksiin liittyen, tiedät, tietävät, mistä minä puhun. Nyt on aika määritellä ne orientaatiot, jotka tätä synergiaa ohjaavat. Paljon kiitoksia. Tässä Äh, tuli paljon kysymyksiä, voitte vielä palata asiaan lopuksi. Seuraavaksi meillä on äh, kulttuurivaliokunnan koordinaattori ryhmästä. Olkaa hyvä, Salima Jambu. Paljon kiitoksia. Euroopalla ei ole yhtä historiaa, yhtä menneisyyttä, yhtä kulttuuria tai yhtä elämäntapaa. Kirjallisessa vastauksessa te vahvistitte sen, että Euroopan äh, unioni haluaa kaikkea monimuotoisuutta ja kulttuuria kunnioittaa. Kuitenkin me tiedämme kaikki, että tiettyjä kulttuureja äm, ei kunnioiteta tai ne jätetään äh, sivuun, erityisesti äm, sellaisia kulttuureja, jotka liittyvät maahanmuuttoilmiön tai entisiin siirtomaihin. Tässä yhteydessä ajattelen myöskin merentakaisia alueita, maaseutualueita tai lähialue. Teidän on vaikea päästä kulttuuriohjelmiin käsiksi. Minulla on kaksi kysymystä. Kuinka te aiotte toimia, jotta tämä kulttuurinen monimuotoisuus olisi kulttu- Euroopan kulttuuriohjelmassa mukana ja kuinka te tulette toimimaan? Tuletteko te luomaan ohjelman näiden sivun jääneiden alueiden tukemiseksi kulttuurin ja urheilun alalla? Rova Gabriel, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia kysymyksistä. Kulttuurillinen monimuotoisuus on meidän ähm, pohjaamme. Me ähm, olemme pohtineet erilaista yhteistyötä äh, jota on jo olemassa. Äh, Erasmus-ohjelman alla meillä on olemassa ohjelmia, jotka pyrkivät äh, unohdettujen kulttuurien integroimiseen, alueellisten kielien ja kulttuurien mukaanottamiseen. Tässä digitalisaatio voi olla suureksi avuksi. Ajattelen tässä esimerkiksi ähm, vähemmistökieliin keskittyvää ähm, sovellusta, joka auttaa pääsemään käsiksi tämänkaltaiseen kulttuuriin. Uskon, että meillä on olemassa ratkaisuja ja uskon, että uuden teknologian kautta me voimme saada enemmän ihmisiä mukaan. Ja Tämä tulee tapahtumaan mukana ottavamman Erasmus-ohjelman kautta. Kuten tiedätte, tulevassa Erasmus-ohjelmassa me olemme päättäneet avata osallistumisen myöskin pienille järjestöille, jotka voivat luoda kumppanuuksia ja ensimmäisen kerran koskaan saada mahdollisuuden päästä hankkeisiin mukaan. Ja aivan samalla tavalla ää, urheilun alla hankkeessamme me toimimme ja voimme tätä vielä vahvistaa. Urheilu on osoittautunut olemaan hyvin mm, tehokas tapa integroida maahanmuuttajia meidän alan hankkeita käynnissä ja myöskin ennaltaehkäisy toimii. Me voimme ennaltaehkäistä sitä, että nuoret radikalisoituvat äh, tai joutuvat äh, kulttuurisesti ristiriitaiseen tilanteeseen. Minä olisin hyvin tarkka siinä, että tarkastelemme kuinka me Erasmus-ohjelmaa toteuttaessamme tuemme tämän kaltaisia tavoitteita. Nyt minä en pue, puhu mistään etuoikeutetusta pääsystä, vaan yhtäläisestä pääsystä kaikille. Meillä on vielä paljon tehtävänämme. Me olemme lähettäneet selkeitä viestejä ja nyt meidän täytyy tehdä näille viesteille sisältöä. Oikein paljon kiitoksia. Haluatteko esittää vielä täydentävän kysymyksen? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ymmärsin aivan oikein, että olette samaa mieltä Euroopan kulttuurin monimuotoisuudesta. Kuinka te aiotte koordinoida tätä herra Shinasin salkun kanssa, kun tuo salkku käsittelee eurooppalaista tapaa, jota meidän tulee tukea. Ja minkälaisia kulttuurin muotoja näin toimittaessa meillä vielä olisi? Yleisesti ottaen minä suhtaudun epäilevästi kaikenlaisiin ismeihin. Kulttuurillinen monimuotoisuus on se termi, jota minä käyttäisin varapuheenjohtajaehdokas Shinasen kanssa, joka tulee huolehtimaan eurooppalaisen elämäntavan suojelusta. Me ryhdymme toimiin, jotka tekevät mahdolliseksi ei vain kielteisessä mielessä suojella, vaan ennemminkin lähettää viestejä niin, että yhteisöt tulevat meitä lähemmäs ja tuntevat pääsemänsä mukaan. Tämä on se viesti, jota esimerkiksi nuoret osoittavat koulutuksen alalla ja kulttuurin alalla. Tämä tulee tapahtumaan monien hankkeiden kautta. Ajattelen heti Euroopan solidaarisuusjoukkoja tässä yhteydessä. Kuinka hienoa onkaan nähdä kaikki nämä nuoret, jotka lähtevät matkaan kokemuksia saadakseen ähm, tukeakseen maahanmuuttajia, mutta myöskin jakaakseen kulttuuria. Kun tarkastelemme Erasmuksen jälkeen henkilöitä, yli 60 prosenttia heistä toteaa, että on alkanut tiedostaa kulttuurin merkityksen. Eli meidän täytyy kiinnittää huomioon tähän positiiviseen puoleen ja sen jälkeen vielä ryhtyä toimiin. No, missä... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Borg Backia. Hän on ID-ryhmän koordinaattori ITRI-valiokunnassa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, the European Aeronautic... Uh, Kiitos. Euroopan teollisuus myy noin 110 miljoonalla eurolla vuosittain maailmanlaajuisesti ja yli puolella puoli miljoonaa työpaikkaa on luotu. Euroopan teollisuudet edustaa olisivat osuutta, osuutta siviilikäytössä helikoptereista. Jos haluatte suojella eurooppalaisia työpaikkoja, no, pitäisi, jos olisi nimenomaan aggressiivista kilpailta maailman tasolla, joudumme käsittelemään uusia teknisiä haasteita, ei pelkästään päästöjen vähentämistä, jotta voitaisiin säilyttää ja vahvistaa nykyistä teknistä ylivaltaamme, täytyy luoda enemmän rahoitusta, jota voidaan osoittaa tutkimukselle, jolla edistetään tulevia puhtaan ilmailun ohjelmia. Oletteko halukas sitoutumaan sen varmistamiseen, että sektorissa tarvittavat rahoitukselliset resurssit säilyttääkseen johtavan aseman maailmanlaajuisesti? Olkaa hyvä. Ilmailu kuuluu niihin äh, sektoreihin, joilla itse asiassa tutkimuksen innovoinnin äh, avulla voimme äh, kehittää sektoria vihreämmäksi. Tässä Clean Sky-ohjelmalla on jo taustaa. Tämä ohjelma on tehnyt mahdolliseksi saada todellista edistymistä aikaan. Ja muistuttaisin siitä, että tämä ohjelma on nyt toisessa vaiheessa ja niin sen tarkoituksena on innovaation Ähm, avulla Arnafin tuella vähentää 20 prosentilla ilmailun päästöjä. Haluaisin äh, jo asettaa tämän kontekstiin. Tällä hetkellä ilmailu ja tämä Clean Sky 2-aloite ovat äh, artikloiden 185 äh, ja 27 äh, artiklojen mukaisia aloitteita. Äh, me tulemme näkemään tulokset tämän vuoden lopussa ja haluaisin teitä rauhoitella. Mitään päätöksiä ei tulla tekemään e, ilman, että parlamenttia pidetään tilanteen tasalla. Itse asiassa mielestäni tässä meidän tulee muistuttaa siitä, että haluamme vaikuttaa, valita kumppanuksia, jotta jotka tuottavat tulosta, jotka ovat meille kaikille tärkeitä, jotka tekevät mahdolliseksi taistella globaaleja haasteita vastaan. Minä en nyt äh, lähde arvailemaan lopputulosta, päätöksen lopputulosta, mutta uskoisin, että ilmailu tulee olemaan yksi näistä kumppanuuksista, joita tulee ehdottoman myöskin tulevalla kaudella. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kollega Vorkia, Jatkokysymyksellä olisi nyt mahdollisuus. How do you... Miten te suunnittelet sanoitte, että PK-yritykset olisivat mukana Euroopan korkean teknologian tavoitteissa. Kollega Gabriel. Kiinnitän erityistä huomiota PK-yrityksiin. Tästä syystä haluaisin heti viitata tulevan horisonttiohjelman uuteen seikkaan jo nykyisen horisontti 2020 alla. Meillä on ollut erityinen pk-yrityksiä tukeva rahoitusmalli. Meillä on myöskin muita välineitä, joiden alueella voimme tukea pk-yrityksiä ja auttaa niitä osallistumaan konsortioihin. Myöskin pyrimme tukemaan pk-yrityksiä hankkeiden räätälöimissä. Äh, Horisontti Euroopan alla pk-yritykset ovat äh, erityisessä roolissa. Me äh, luomme tämän innovaationeuvoston kautta juuri tällaisen ratkaisun yhden luukun palvelun pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat uudenlaisia tuotteita tarjota, jotta me voisimme heitä tukea ja että nämä tuotteet tulisivat markkinoille nopeammin. Ja autamme heitä myöskin tukemaan osallistumaan toisiin haasteisiin. Tässä ajattelen teknologian instituuttia heti. Äh, meidän täytyy luoda synergiaa äh, toimijoiden välillä. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Tosenovski, ECR-ryhmän koordinaattori Itressä. Olkaa hyvä. Aion puhua äidinkieltäni. Rouva Gabriel, aloitan onnittelemalla teitä nimityksestänne. Minä näin sen selkeänä erinomaisesta työstä osoitettavana arvostuksena. Kun neuvoteltiin Euroopan horisontista, kollegani ja minä olisimme saamaan viittauksen siihen, mitä nimittimme alueiden muuttamiseksi, joka siis se, mikä koskettaa alueita, joissa edelleen käytetään paljon hiiltä. Miten näette tutkimuksen merkityksen ja tuetaan tätä muutosta, joka muuten saattaisi muuttua ongelmaksi Euroopalle, jos se ei toteutuisi. Tuletteko tukemaan tämän tyyppisiä hankkeita sitten, kun valmistelette strategisia suunnitelmia? Kollega Gabriel, olkaa hyvä. Oui, je soutiendrai ce... Kyllä tulen tukemaan tämän kaltaisia hankkeita ja selitän miksi. Kehittyvillä alueilla meillä on todellisia haasteita ja tämä on yhteinen haasteemme vähentää hiilidioksidipäästöjä jo nyt ja horisontti 2020 alla me investoimme teknologiaan äh, hiilidioksidin äh, äh, säilyntään ja seppaamiseen, että on sen vähentää päästöjä. Meillä on rohkaisevia tuloksia, mutta teknologisia innovointeja tarvitsemme yhä, ne ovat tarpeen. Jo nyt tilanne on sellainen, etten näe, kuinka voisimme muutoin näitä alueita tukea. Meillä on poliittista kunnianhimoa, meillä on tutkimuksen innovaation kautta mahdollisuus onnistua, mutta eh, tällainen poliittinen kunnianhimo ei jotakin, mitä voimme toteuttaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kustannuksella Ajattelen kaikkia niitä ihmisiä, jotka näillä alueilla asuvat. Ja tähän liittyy toinen salkkuni Osanen. Kuinka voimme toimia niin, että nuoret eh, löytävät eh, Ähm, työpaikkoja, saavat tarvittavan pätevyyden, kuinka tukea kilpailukykyä. Kyllä minä tätä aloitetta tuen ja meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa keskustella siitä vielä yksityiskohtaisemmin. Uh, still have time. I was <laughs> settled on one minute. If one continues. Je me permettre dans ce cas, je vous... Ja tässä tapauksessa, jos sallitte, haluaisin vielä sanoa lopuksi yhden asian. Äh, me tulemme tukemaan sitä, mihin te viittasitte reiluna siirtymänä, mutta haluaisin muistuttaa, että tämä työ on alkanut jo, ei vain tutkimuksen alla. Horisontti 2020, meillä on myöskin foorumi, jonka varapuheenjohtaja Cheptovich loi, joka yhdistää kyseiset alueet niin, että yhdessä pohdittaisiin yhteisiä ratkaisuja. Tällainen on ollut minun viestini. Näitä alueita tulee tukea. Meidän täytyy tarjota pätevyyttä Koulutuksella on tässä aivan ratkaiseva rooli. Ja meidän täytyy toimia niin, että nämä alueet saavat resursseja niin, ettei niiden kaikki kilpailukyky häviä. Paljon kiitoksia kollega Tosanovski. Jatkokysymys. Niin, lisäkysymys e, Horisontti Euroopasta, mutta hiukan eri aiheesta. Missä määrin haluatte tukea avaruushankkeita – kuten Galileo, EGNS ja Kopernikus, jotka ovat saaneet aikaan upea eurooppalaista infrastruktuuria, ovat myöskin loistavat tilaisuus nuorille tutkijoille, uusien yritysten perustajille ja luovalle alalle. Ne ovat todella suuri mahdollisuus Euroopalle. Se on jotakin, mistä Eurooppa voi olla ylpeä. Se on suuri saavutus Euroopassa. Kollega Gabriel, olkaa hyvä. L'espace, les services spatiaux, Avaruus ja siihen liittyvät palvelut ovat strategisen tärkeitä Euroopalle. 10 prosenttia BKTstä Euroopassa liittyy avaruuspalveluihin. Ja kun Galileota ja Kopernikusta tarkastelette, huomaatte, että ne ovat todellisia Euroopan unionin menestystarinoita. Ne osoittavat, mihin me pystymme niiden investointien kautta, joita on tehty kuudennessa ja seitsemännessä horisonttiohjelmassa olemme onnistuneet saman aikaan todellisen menestyksen ja minä tulen tukemaan niitä. Näiden ohjelmien potentiaali on valtava uuden teknologian kautta, mutta erityisesti siksi, että avaruuspalvelut tekevät mahdolliseksi luoda uusia markkinoita ja uusia sovelluksia. Tässä ajattelen kahta asiaa. Täsmäviljelyä, siinä avaruuspalvelut voivat auttaa valtavan paljon, ja tämän lisäksi luonnonkatastrofien hallintaa. Kuten tiedätte, tämä kuuluu komission jäsenehdokas Gularin salkkuun, mutta omalta osaltani minä tulen toimimaan niin, että ähm, tutkimus ja koulutus otetaan hyvin huomioon, kun näitä ohjelmia yksityiskohtaisemmin esitellään. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Matias. Hän toimii QE-valiokunnan koordinaattorina ITRE-valiokunnassa. Olkaa hyvä, edustaja Matias. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission ehdokas. Minä pyrin esittämään pikaisesti kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee Horisontti Eurooppaan. Mehän saatoimme kuulla, että parlamenttia ei aina riittävästi ole pidetty mukana erityisten ohjelmien työstämisessä. Nyt meillä on strategisen innovaation agenda ja muita asioita pöydällä käsiteltävänä. Voitteko antaa varmuuden parlamentille siitä, että parlamentti vedetään läheisemmin mukaan vastaisuudessa tähän? Ja sitten konkreettinen kysymys. Parlamentti on valmis vetämään esityksensä pois ja tekemään uuden, joka ei ole mikään uudelleen laatiminen, mutta oletteko te valmiita siihen, että parlamentti toisen lainsäätäjän olisi paremmin mukana toiminnassa? Ja sitten mitä tulee sosiaali- ja humanistisiin tieteisiin, Niihin on tarkoitus tarttua toisesta pilarista, mutta usein ne, ne jäävät vaille huomiota. Voitteko antaa enemmän takuita sille, että että heitä ei tulla, näitä aloja ei tulla mitenkään sortamaan, mitä tulee minun perustutkimukseen. Kiitokset. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Matias. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Edustaja Matias, minulla oli mahdollisuus jo antaa tiettyjä vastauksia, mutta vahvistan todellakin sen, että parlamentti tullaan täysin ottamaan mukaan avainkysymyksiin, äh, strategiseen ohjelmaan, mutta myöskin näihin missioihin ja kumppanuuksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Äh, minulle, kuten totesin, on erittäin tärkeää pitää parlamentti ajan tasalla kun me keskustelemme strategisesta ohjelmasta, on tärkeää, että olemme samaa mieltä ja että me yhdessä tunnistamme ne hankkeet, jotka tarjoavat paljon lisäarvoa Euroopan unionille. Nämä hankkeet vastaavat ilmaston tai digitalisaation kaltaisiin haasteisiin. Ja haluaisin vielä jälleen kerran vakuuttaa, että olen täysin käytettävissänne. Mutta äh, Uskoakseni toinen komission jäsen ehdokas myöskin voi vastata näihin kysymyksiin. Te tiedätte, äh, mitä Amerikasta on ehdottanut äh, aivan selkyvyyden ja näkyvyyden vuoksi. Äh, tutkimusinstituutti kuuluu horisontti 2020 ja se tulee kuulumaan horisontti Eurooppaan. Meidän täytyy valmistautua. Me emme saa jäädä odottelemaan viime hetkeä. Vuonna 2013 olemme jo toimineet ja nyt uudistuksia vaaditaan yhä, jotta voisimme sujuvan siirtymän taata kohti uutta ohjelmaa. Te tiedätte, että meillä on ähm, uuden komissiokollegion poliittisen ohjelman yhteydessä äh, päättää, mitkä asiat jäävät käsittelyyn ja mitkä eivät. Ja tämän jälkeen täysin kunnioittaen parlamenttia ja neuvostoa kansalainsäätäjinä toimia. Minulle on tärkeää, että olemme läheisissä yhteyksissä ja me teemme läheistä yhteistyötä, jotta saisimme aikaan kunnollisen asetuksen sellaisen, joka täysin tautta täyttää tarkoituksensa ja yhdistää tämän ähm, koulutuksen, äh, innovaation ja tutkimuksen äh, kolmion. Ähm, mitä tulee äh, tieteisiin, olen täysin samaa mieltä että meidän täytyy ottaa ne mukaan täysin horisonttiin, mutta myöskin kolmanteen pilariin. Siksi etten halua käyttää lähestymistapaa, mutta myöskin siksi, että aina kun kolmannen pilarin puitteissa halutaan innovoida tai missioita luoda toisen pilarin sisällä tämä on tarpeen. Tarkentava kysymys, olkaa hyvä. Follow up. Kiitos. Minä haluaisin sanoa, että olen yhtä kollegojen kanssa ja jatkokysymyksiä, jotka eivät välttämättä vasta puutu nyt siihen kysymykseen, tai jotka sitä kysymystä esittävät alussa. Ja siksi haluaisin puhua ihmisoikeuksista artiklan 100 36 sopimuksen Euroopan viitataan siihen, että ei anneta rahoitusta tutkimukselle silloin, kun on kysymys ihmisoikeuksista tai rikoksista ihmisyyttä vastaan. Israelilaiset Israelin sotilasteollisuus, sille on suuntaan tukea 100 miljoonien siinä sumina ja myöskin Marokon osalta tehty suunnitelmia saman tällaisesta tuesta, vaikka pidetään olemassa eh, ongelma Lensaran kanssa. Miten voitte saada sen, että julkisia varoja ostetaan yrityksille, joita voidaan syyttää sotarikoksista? Uh, Kiitoksia oikein paljon. Kollega Gabriel, olkaa hyvä on vain yksi tapa, eli äh, kunnioittaa tosiasioita, äh, kun meillä on tietoa siitä, että meillä on ongelmia, meidän täytyy täysin odottaa eettistä säännöstöä ja toimia. En ole tietoinen Marokkoa koskevista yksityiskohdista, mutta tiedän mihin viittaatte, kun puhutte Israelista. Me olemme aivan äh, selkeitä ikäksikäyttöisyyttä ähm, me haluamme, että alueellisuuslauseketta esimerkiksi kunnioitetaan, mutta samaan aikaan meidän täytyy säilyttää ne kumppanuudet, joita meillä on israelilaisten tieteiden tekijöiden kanssa, terveyden, veden, koulutuksen alalla. Me emme voi toimia niin, että me suljemme mahdollisuuden tehdä yhteistyötä pois, koska rikkomuksia on tapahtunut jollakin eri alalla. Minä odotan, että saisin hiukan enemmän yksityiskohtia näistä tapauksista, joihin viittasitte, ja voin palata asiaan kanssanne myöhemmin. Oikein paljon kiitoksia. Kollega Ferhajen saakin sitten juontaa kuulemista tästä eteenpäin. Listis. Seuraavana edustaja Virkunen EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rouva komission sen ehdokas, niin kuin tiedämme, horisontti Eurooppa on ratkaisevan tärkeä Euroopan vauraudelle ja kestävälle kehitykselle ja tuon kunnianhimoisen ohjelman toimeenpano tulee olemaan teidän komissiokaudellanne kulmakivi teko. Aloitimme uuden aikakauden, jossa yhteistyötä syntyy toimintien välillä nimenomaan strategisen suunnittelun prosessissa. Horisontti Eurooppa merkitsee sitä, että parlamentilla pitäisi olla, parlamentin kanssa käydä kattavaa keskustelua strategisesta suunnittelusta. Oli mukava kuulla, että pyritte etsimään meidän panoksiamme suunnittelun kumppanuuteen, missioihin ja strategiseen suunnitteluun. Totta kai luotamme teidän kokemukseenne Euroopan parlamentin jäsenenä ja komission jäsenenä että otatte mahdollisimman pitkälti huomioon meidän huolenaiheemme. Sanoitte, että suunnittelette, että loisitte jonkinlaisia säännöllisiä eh, kokouksia strategisesta suunnittelusta parlamentin ja komission välillä. Olisi mukava kuulla, mitä tuo merkitsi käytännössä. Commissioner Gabriel. Komissaari ehdokas Gabriel, olkaa hyvä. No, Äh, käytännössä, kuten sanoin, kyseessä ei ole vain se, että me lähettelemme ähm, asiankirjoja ja tapaamme. Toivoisin, että aina kun meillä on ähm, kokous, sanallinen kokous, me käsittelemme näitä kysymyksiä niin, että me kerran kuussa käsittelisimme tilannetta, mikä tilanne on, kuinka olemme edenneet näin me voimme toimia siinä puitteistossa, joka teille sopii. Minä voin tavata koordinaattoreita joka kuukausi Strasbourgissa täysistunnon yhteydessä. Voin myöskin tulla ITRA-valiokuntaan kertomaan edistyksestä. Ja aivan samoin minä pyydän omalta yksiköltäni, että he organisoisivat todellisen tiedotuskampanjan. Haluaisin, että jokaisessa jäsenmaassa – me esittelemme uudet ohjelmat, mutta käyttäisimme maakohtaista lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että otamme maan erityispiirteet huomioon, kun puhumme strategisesta suunnittelusta, sieltä kysymyksistä, ähm, kumppanuuksien toteuttamisesta. Haluaisin jälleen kerran muistuttaa siitä, että mitään päätöksiä ei tulla tekemään ilman, että parlamenttia on etukäteen kuultu ja että parlamentti on pidetty tilanteen tasalla. Siksi kiinnitän huomioon näihin missioihin ja kumppanuuksiin, jotta voisimme yhdessä teidän kanssanne päättää, mitkä ovat äh, ne kumppanuudet, äh, ähm, joita rahoitamme, äh, mitkä ovat institutionaaliset kumppanuudet. Tämä on sitä, mitä minä haluaisin ähm, vuoden 2020 jälkeen toteuttaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Haluaako edustaja Virkkunen esittää jatkokysymyksen? Kyllä vain. Horisontti Euroopasta. Horisontti Euroopan budjetti on mainittu jo lukuaan ottaa lukuisaan otteeseen tällä, mutta se on meille keskeisiä kysymyksiä valiokunnassa, me ylipäätään parlamentissa ja Euroopalle, että voimme lisätä budjettia. Parlamentti on sitoutunut budjetin lisäämiseen 120 miljardiin euroon ja oli mukava kuulla, että te tuette samaa tavoitetta. Luonnollisesti jäsenvaltioilla on kuitenkin avainrooli tässä Miten te aiotte vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ne suostuisivat tällaiseen budjettiin? Tämä minusta on vaikea kysymys. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että 2015 eh, horisontti 2020 leikattiin yli 2 miljardia siksi, että luotiin eh, strategisten investointien rahasto ja komission viimeisimmässä rahoituspuitteissa 5 miljardia euroa osoitettiin Invest EU-ohjelmaan. Miten voisin varmistaa sen, että myöskin tutkijat hyötyisivät tässä, Miten varmistaa se, että horisontin budjettia riiput, no, korotetaan riippumatta muista välineistä? Mrs. Gabriel. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Joo, sulla... Äh, paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäisen kysymykseen liittyen en halua toistaa sitä, meitä jo totesin. Uskoakseni nyt on erittäin tärkeää käsittää, että jos me emme investoi tällä hetkellä, muutaman vuoden päästä Eurooppa on vaarassa joutua tilanteeseen, josta ei ole paluuta. Me olemme jo viimeisimmän innovaatioaallon äh, menettäneet. Nyt on aika investoida. Kun äh, tarkastelemme suuria kilpailijoitamme, Yhdysvaltoja ja Kiinaa, on aivan selvää, että me innovoimme tutku- innovaation ja tutkimukseen suuntaamme liian vähän investointeja. Ja tämä vaikuttaa vielä enemmän yritysten äh, investointeihin, joita ne tekevät. Yhdysvalloissa äh, kaksi 0,04 on investointitaso. Se on paljon suurempi kuin meillä. Ähm, meidän äh, tavoitteemme on kolme prosenttia, vaikka taso on yhä 2,06. Haluaisin odottaa, että ne maat, jotka ovat äh, tavoittaneet tasomme, pääsevät eteenpäin, mutta meidän tulee myöskin toimia niin, että alueella syntyy työpaikkoja tutkimuksen innovaation kautta. Mehän tiedämme, että hiilikaivoston aika on lopullisesti ohi. Ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Kame Ivat, SDn riveistä kulttuurivaliokunnan jäsenenä. Olkaa hyvä. Kiitokset ehdokas Gabriel, te tulette vastaamaan jatkossa kulttuuri- ja luovasta alasta ja siihen AV-sektorikin tietenkin kuuluu. AV-mediat ja sisällöt liittyvät tiiviisti kulttuuriin. Media-alaohjelma eli Luova Eurooppa-ohjelma ja AV tuotokset, niistä olette vastanneet menestyksekkäällä tavalla, mutta ne kuuluvat jatkoossa sisämarkkinakomissaarille. komissaarille Miten voitte omalta osaltanne varmistaa, että uusi komissio tulee AV-alan ja sisällön osalta tarkastelemaan sitä ei ainoastaan markkinapoliittisesti, vaan myöskin kulttuurillisesti riittävällä tavalla? Kiitoksia. Gabriel. Ehdokas Gabriel, olkaa hyvä. Meidän täytyy nykytilanteen puitteissa taata paras mahdollinen yhteistyö. Näin on tapahtunut, kuten totesin, mutta meidän täytyy todellakin synkronoida mahdollisimman paljon toimintaamme komission jäsen Gularin kanssa sillä kun tarkastelemme talousarviota, luovan Euroopan talousarviota, se ei ole niinkään suuri. Sitä vastoin omalta osaltani minä pyrin luomaan enemmän synergiaa olemassa olevien mahdollisuuksien puitteissa ähm, horisontti Euroopan alla. Minulla on paljon äh, toiveita ähm, luovuuden, äh, kulttuurin ja ottavan äh, yhteiskunnan osioiden suhteen ja myöskin tämän toisen pilarin kansainvälisten haasteiden suhteen. Olen sitä mieltä, että meidän ei tule uudelleen luoda jakolinjoja. Jos jossakin ohjelmassa tällaista jakautumista on, meidän mielestämme se on heikkeus, haluaisin sitä välttää ja haluaisin sen lisäksi antaa mahdollisuuden yhdessä toteuttaa toimia. Ja haluaisin myöskin kiinnittää huomioon siihen, että meillä on Euroopan äh, teknologian ja innovaation neuvosto, joka ähm, on luovan alan investoijille, toimijoille halunnut luoda tukea. Olisi hyvin tärkeää tarkastella nyt jo synergiaa, nähdä kuinka me voisimme saada tekemään, heidät saada tekemään yhteistyötä. Hehän tekevät yhteistyötä jo Horisontti Euroopan kanssa. Minulle äh, tämä on todellinen haaste, mutta meidän tulee olla jatkuvassa yhteistyössä ja koordinoida toimiamme jatkuvasti niin, että voimme taata sen, että nämä teemat, joihin viittasitte, äm, audiovisuaalisen alan sisältö, ei ole jotakin, mikä jää vain mediaohjelman alle, vaan että meillä on muita mahdollisuuksia tutkimuksen, innovoinnin, horisontti Euroopan ja Euroopan teknologian ja investoinnin neuvoston alla. Tässä kiinnittänyt hyvin paljon huomiota asian joka tapauksessa tulevina kuukausina. Paljon kiitoksia edustaja Eivat. Jatko Jatkokysymys, olkaa hyvä. No olisi ihan ollut järkevää, kun tämä on muutenkin niin pieni ohjelma, ettei sitä Äh, rikota entisestään. Sanoitte hienosti, että tuette parlamenttia silloin, kun kyse on Horisontti Eurooppa-ohjelman budjetin äh, lisäämisestä. Päteekö tämä myöskin Luova Eurooppa-ohjelmaan? Me vaadimme määrärahojen tuplaamista ja kolminkertaistamista Eurosmus Plussaan. Tämä olisi todellakin tarpeen, sillä Luova Eurooppa on todellakin ohjelma, joka on saanut aivan liian vähän rahaa käytettäväkseen. Ja hyviä projekteja kyllä löytyy, paljon enemmän voitaisiin saada aikaiseksi, jos vaan rahaa olisi enemmän. Ja tämä pätee myöskin Eurooppa Erasmus Plussaan. Oletteko meidän tukenamme, kun yritämme saada neuvoston vakuutteluksi siitä, että tähänkin ohjelmaan tarvitaan lisää varoja? Kiitoksia. Komission jäsen ehdokas Gabriel. Äh, uskoakseni vastaus on jo kahden edellisen vuoden työssäni. Niin muistan, että kun digitaalisen äh, alan ja ehdokkaana olin täällä. Minä puhuin jo Luova Eurooppa-ohjelman alla tapahtuvasta työstä ja tämä herätti paljon hymyilyä, mutta saimme 30 prosenttia, 34 prosenttia itse asiassa äh, lisää näihin ehdotuksiin. Joten minä todellakin haluaisin varmistaa tämän rahoituksen tämän jälkeen äh, huolehtia siitä, että synergian avulla me voimme luovaa Eurooppaa käyttää. Äh, kuten sanoin, meillä on 50 miljardia horisontti Euroopan toisessa pilarissa. Äh, kulttuuriluovuuden mukana ottavan yhteiskunnan kluster saa varmakin enemmän rahoitusta kuin 609 miljoonaa luovasta Euroopasta. Tästä syystä minä tulen tukemaan tätä talousarvion kasvatusta sellaisena kuin se on toteutettu, jotta me voisimme taata mahdollisimman suuren vaikutuksen äh, Horisontti Euroopan ohjelmille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Lavadjova R&E-ryhmän puolesta ITRE-valiokunnan jäsenenä. Olkaa hyvä. Designovaná pro toto nové portfolio. Ja ja děkuji předem, že ji berete jako velmi pozitivní výzvu, protože propoj... Kiitos komission sen ehdokas. Minä olen iloinen siitä, että otat näette tämän haasteena tämän tehtävän? Sitä se varmaan tulee olemaankin. Sanoitte, että tulette tukemaan lahjoja ja tietotaitoja, joita Euroopassa on, josta on syytä olla ylpeitä. Ja mainitsitte, että ei pitäisi olla pelkästään suurilla yrityksillä mahdollisuuksia, vaan myöskin pienillä ja keskuudella yrityksillä. Ne ovat todellakin Euroopan talouden selkäranka. Ja vaikka teoriassa, teoriassa ovat saaneet tukea, itse asiassa usein on todettu, että kovinkaan paljon ei ole tehty niin hyväksi. Kun te puhutte horisontti 2020 kolmannen pilarissa, niin haluaisin kysyä, mitä muita aloitteita, erityisiä toimia te suunnittelette ottavanne käyttöön sen rahan lisäksi, mitä lupasitte ja miten paljon vedätte mukaan rahoitusta? Aivan aluksi täytyy sanoa, että en ole samaa mieltä siinä, että Horisont 2020 ei juurikaan pk-yrityksiä tue, mutta voin sanoa, mitä voisimme tehdä vielä enemmän tai paremmin. Tässä minä viittaan yhteen lukuun Horisontti 22 alla. PK-yritysten osallistumistaso tavoite oli 20 prosenttia. Me ylitimme se reilusti. Nyt taso on 25 prosenttia. Ja haluaisin korostaa innovaatiota. Innovaationeuvosto, se on yhteinen lukko, jonka kautta pk saavat tukea. Ja tässä parlamentti on ollut hyvin selvä sanainen. 60 prosenttia rahoituksesta pitää mennä pk-yrityksille, joten haluaisin nyt esittää mahdollisuutta, jonka kautta voisimme tukea yhä PK-yrityksiä, sillä ensimmäisessä innovaationeuvostossa, ja haluaisin mainita, että kyseessä oli pilottihanke, saatiin yli kaksi miljardia euroa PK-yrityksille, 4500 PK-yritykselle. Ja kun me tarkastelemme PK-yritystä, siellä saamme innovoinnista 2,30 prosenttia. Tuotto, tämä on hyvin rohkaisevaa. Minä haluaisin nyt toimia niin, että PK-yritykset olisivat tietoisia näistä mahdollisuuksista, niin että meillä olisi selvyyttä eikä kyseessä olisi minkäänlainen suljettujen ovien takana vaikuttava klubi. Siksi haluaisin, että ähm, Euroopan innovaationeuvostoon osallistuttaisiin, sillä siellä on aloitteita, jotka tähtävät myöskin alueelliseen äh, innovointiin ja PK-yrityksille. Tässä viittaisin myöskin niihin äh, lähestymistapoihin, jotka tukevat avoimuutta. Ähm, jos te katsotte ähm, yhteisrahoitusta luovalla alalla. Siellä tietyt alueet erottuvat Euroopassa heti. Ja tässä haluaisin todeta, että tarvitsemme vahvaa tukea pk-yrityksille, mutta pk-yrityksille kaikkialla Euroopassa. Dlabajova, Kiitoksia edustaja Dlabajova. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Kyllä, Euroopan innovaationeuvosto on aloite, jonka tarvitsisi tukea nimenomaan erinomaisia eurooppalaisia innovaatioiden aikaansa ja myös startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä, ja sinne pitäisi mennä 70, siis 70 prosenttia budjetista tulisi mennä tähän tarkoitukseen, mutta jos katsotte, että on 24 miljoonaa PK-yritystä, se merkitsee sitä, että 28 prosenttia teollisuudestamme, riittääkö tuo 70 prosenttia? Ja mistä me tiedämme, että voimme kuunnella heitä? Me käytämme synergiaa ja tiedämme, mitä he haluavat, koska me tiedämme, että he haluavat, että käyttää apurahoja. Miten voimme kuunnella heitä ja miten voimme tietää, mitä he todella haluavat? Mrs. Gabriel. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Je, je pense que le... Olen sitä mieltä, että talousarvio ei koskaan ole riittävä, jos me haluamme vastata kaikkien ihmisten odotuksiin. Siksi me puhun synergiasta ja siksi toivoisin, että me puhumme myöskin muista mahdollisuuksista, joita me voimme käyttää. Kyseessä ei ole vain Euroopan innovaationeuvosto. Tässä yhteydessä minä ajattelen yhä enemmän Invest EUn PK-yritysosioita. Siellä on valtavia mahdollisuuksia. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy jatkaa pk tukemista, ei vain kuunnella niiden ajatuksia, vaan antaa niille mahdollisuus näitä ideoita kehittää. Ja siksi korostin niin paljon rahoitusta, jota meillä on jo nyt horisontti 2020 alla äh, rahoittaa konsortioihin osallistuvia toimia niin, että he saavat kumppaneita, äh, tulevat kuulluiksi, heillä on tietotaitoa ja he voivat liittyä verkostoihin. Minä en tietenkään nyt sano, että meillä on ihme ja innovaationeuvostoon me luotamme pk-yritysten tukemisen alalla, mutta me emme jätä sivuun muuta mahdollisuuksia, kuten Invest EU, joita voimme käyttää. Meidän täytyy jatkaa myöskin nykyisen puitteiston alla tapahtuvaa tukea. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Palak, kansanpuolueen edustaja Kult valiokunnassa. Ďakujem pekne za slovo. Vážená paní navrhovaná komisárka. Niin arvoisa komission sen ehdokas. Minä haluaisin esittää kysymyksen koulutuksesta. Tässä on kysymys kolmesta maasta, jotka erottelevat romanilapsia. Lukuissa tapauksissa kysymys on lapsista, jotka ovat käyneet koulua, mutta he olivat saaneet mitään mahdollisuuksia sitten, mutta Englannissa he ovat kuitenkin päätyneet jopa yliopistoon ja heistä on tullut eh, merkittäviä yritysjohtajia. Kysymys on perustavanlaatuisesta ongelmasta ja se liittyy maiden kehitykseen ja koulutusjärjestelmään. Miten te haluatte näihin koulutusjärjestelmiin puuttua niin, että myös romanilapset saavat samanlaisia mahdollisuuksia, että hekin voivat työmarkkinoilla sitten menestyä. Rouva Gabriel, olkaa hyvä. Merci beaucoup de vos questions. Äh, paljon kiitoksia kysymyksistänne, joka koskee syrjintää ja mahdollisesti käynnissä olevia tutkintoja. Ähm, oikeuspääosasto ja komission jäsenen Renders vastaavat näistä kysymyksistä. Haluaisin muistuttaa siitä, Kyllä, todellakin vuosia me olemme keskustelleet siitä, että äh, romanilasten on hyvin vaikea päästä mm, perinteiseen koulutusjärjestelmään mukaan. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myöskin tehdä enemmän kokeiluja ja kokeiluilla äh, tarkoitan äh, in-school-projektia. Kyseessä ovat uudet mukaanottavat koulut, 31 koulua viidessä maassa, jotka tekevät mahdolliseksi ei vain sen, että keskitymme romanilapsiin, vaan ja tämä on uutuus. Meidän on mahdollisuus tehdä enemmän töitä yhteisöjen ja perheiden kanssa. Vain työ tai vain koulutus lapsille ei vielä tuo muutosta. Tarvitaan myöskin yhteisöä ja vanhempia ja sitä, että alueellisella tasolla sitoutumista on enemmän. Kun sanon, että tämä on minun vaikutuksen tehnyt hanke, Tarkoitan, että seuran hyvin läheisesti sitä, miten ne 31 koulua viidessä eri maassa saavat aikaan, sillä ehkäpä tässä olisi sellainen aihe, jota voisimme kehittää vielä entuudestaan. Mukanottavuus on aina ohjelinja, mutta haluaisin jossain vaiheessa saada mukaan enemmän hankkeita, jotka ovat, ottavat paikallisyhteisöjen erityispiirteet eh, huomioon ja haluaisin enemmän tämänkaltaisia hankkeita. Meidän tulee tehdä enemmän. Dank, Mr. Polak. Do you have... Paljon kiitoksia, edustaja Polak. Haluatteko esittää jatkokysymyksen? Olkaa hyvä. Projekti v romských reali... Gabriel, nämä romaniyhteisön hankkeet, niitä on toteutettu 20 vuotta ja voin vakuuttaa, että monet hankkeista eivät ole kovinkaan menestyksekkäitä. Puhun toimenpiteistä, jotka ovat järjestelmää koskevia. Kuten totesin, kysymys on siitä, että yhdessä maassa romanilapset menestyvät elämässään, ja sitten jos samat lapset, tai jos, jos eivät ole menestyksekkäitä toisessa maassa, mutta jos he muuttavat toiseen maahan, niin voivat olla menestyksekäitä, joten kysymys kuuluu, miten voidaan painostaa jäsenvaltioita niin, että ne muuttavat koulutusjärjestelmiä niin, että jokaisessa maassa lapsi voi olla menestyksekäs, että joka maassa se voi hankkia ammatillista pätevyyttä ja menestyä työmarkkinoilla. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Eh, te sanoitte tämän itse. Meidän tulee painostaa jäsenmaita minä tulen käyttämään niitä välineitä, joita meillä on käytössämme täysin kunnioittain toimivaltamme rajoja. Ja viittaan tässä Euroopan talouden ohjausjaksoon. Meidän pitää käyttää yhä enemmän järjestelmällisellä tavalla keskustelussamme jäsenmaiden kanssa eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta me antaisimme täsmällisiä suosituksia, jotka ottavat kansalliset erityispiirteet huomioon ja nimenomaan nämä seikat ähm, hallituksen ähm, menneet ponnistelut alalla. Eli tässä minä viittaisin Euroopan talouden ohjausjakson suosituksiin ja haluaisin yhä kasvattaa tietoisuutta jäsenmaissa. Ne ovat hyvin mustasukkaisia toimivaltaansa rajoista, mutta uskon, että jos luomme näiden mukaanottavuuskysymysten ympärille eurooppalaista tietoisuutta. Tämähän ei kosketa vain nuoria, tämä koskettaa koko yhteiskuntaa. Meidän on mahdollisuus päästä eteenpäin ainakin näiden kiireellisten kysymysten parissa. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa ITRE-valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja Toja. Hän edustaa ST-ryhmää. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Hyvää iltaa, hyvä komission jäsen ehdokas. Olemme todenneet, kuinka tärkeää on tukea innovaatioita ja PK-yrityksiä ja startup-yrityksiä, sillä me tiedämme, että monet hankkeet ovat ähm, tulleet ähm, kaupallistetuiksi Euroopan ulkopuolella. Meidän tulee tehdä mahdollis- kaikki mahdolliseksi, jotta hankkeiden eh, niin kutsuttu kuoleman laaksoilmiö ei toteutuisi. Ja meidän täytyy myöskin äm, tukea hankkeita, jotka eivät ole vielä tuottavia. Tämä on aivan oikein, mutta ajattelen myöskin julkisten varojen käyttöä. Ähm, meidän tulee käyttää äh, niin, että äh, tarkastelemme ähm, parhaita mahdollisia äh, investointitapoja pitkällä aikavälillä ja Tällä tavoin meidän tulee määritellä investointiin tiukat äh, säännöt ja kuunnella asiantuntijoita tässä yhteydessä. Kuinka te aiotte Euroopan innovaationeuvostoa johtaa? Minkälaisia äh, rahoitusvälineitä se tulee käyttämään ja millä kriteereillä? Ja minkä tyyppistä äh, vastuullisuutta tässä yhteydessä tullaan käyttämään? Kiitos. Merci Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia edustaja Toija. Minäkin haluaisin vahvistaa, että me todellakin haluaisimme suosia tulosten käyttöönottoa, mutta myöskin niiden kaupallistamista. Tässä heti meillä onkin haaste edessämme. Me olemme erittäin vahvoja tieteen alalla. Me olemme aivan tieteellisen tutkimuksen etulinjassa. Se on meidän raaka-ainettamme ikään kuin, mutta me olemme innovaannoin alalla jälkijunassa. Minä haluaisin korostaa nyt hyvin vahvasti sitä, että on tarve saada muutosaikaan, jotta tällainen kaupallistamisen kulttuuri ottaisi mukaan mahdollisimman nopeasti jopa yliopistoihin. Tässä viittaan aivan selvästi Esimerkiksi uskon, että jos parlamentti antaa minulle mahdollisuuden, minä voisin tavata eurooppalaisia yliopistomaailman ähm, edustajia. Meillä on 17 ähm, hanketta tällä alalla ja meidän tulee nyt sitoutua tiedon kasvattamiseen, sen välittämiseen. me näin tee, me, me tule onnistumaan. Ähm, tämä tietoon pohjava kysymys. Huolestuttaa on hienoa, että meillä tulee olemaan 12.11. konferenssi tältä alalta. Mitä pätevyyttä meillä on jo jäsenmaissa olemassa? Minä yhdessä parlamentin kanssa haluaisin pohtia sitä, mihin toimiin pitäisi kiireellisemmin ryhtyä. Mitä tulee Euroopan innovaationeuvostoon? Meillä on hankkeiden olemme tällä hetkellä rekrytoimassa hankkeiden johtajia. Me etsimme erittäin erittäin korkean tason pätevyyden henkilöitä, erityisesti uusien teknologioiden alalla. Tässähän me todellakin muutosta luovia teknologioita etsimme ja, ja on aivan selvää, että vastuullisuutta asiassa täytyy olla. Siksi menisin vielä pidemmälle. Minä pyytäisin, että Euroopan innovaationeuvosto äh, joka kuukausi tekisi tiliä Euroopan parlamentille siitä, mikä on hankkeiden valinnan tilanne ja mikä on niiden rahoituksen tilanne. Uskon, että muutaman kuukauden päästä hyvin nopeasti me opimme käymään rakentavaa, rikastuttavaa vuoropuhelua joka ei anna parlamentille sellaista tunnetta, että äh, muutama tuntematon henkilö tekee nämä päätökset. Äh, Paljon kiitoksia. Edustaja Toja, haluatteko esittää jatkokysymyksen? Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä täsmennyksestä, hyvä komission jäsenehdokas. Äh, haluaisin teitä kutsua nopeasti tutkimuksen ja äh, koulutuksen komission jäseneksi, aivan kuten yliopistomaailmakin toivoo. Uskon, että olisi hyvin tärkeää näiden kaikkien interventioiden loppusattamisen suhteen ymmärtää, kuinka me toimimme kaikkien muiden rahastojen suhteen. Meillähän on muitakin äh, rahastoja, jotka rahoittavat innovaatioita, kuten Horisontti, jotka liittyvät äh, lähes tähän Invest EU- ja PK-yritysten rahoitus. Voimme tässä viitata esimerkiksi digitaaliseen Eurooppaan, äh, Digital Europe-hankkeeseen. Ja uskon, että paikallistoimijoita ja alueita ja tutkimuskeskuksia, startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä meidän tulisi auttaa käyttämään synergisellä tavalla kaikkia näitä rahoistoja, jotta he saisivat rahoitusta erilaisiin hankkeisiin. Yksin he eivät tule näin tekemään äh, tätä synergiaa toteuttamaan. Tämä on jotakin, missä komissio antaisi, komission tulee antaa riittävästi sääntöjä ja ohjausta. Paljon kiitoksia edustaja Toja. Tämä on myöskin komission sisällä haaste. Synergia ei saa olla vain kauniita sanoja ja uskokoapa, että me hyvin nopeasti huomaamme, kuinka vaikea tämä on. Minä Invest EUn mainitsin jo, mutta alueellisen kehityksen rahoitusta puhun hyvin paljon. Esimerkiksi jos haluamme huipputason keskuksen luoda, on aivan selvää, että aluekehitysrahaston täytyy olla mukana, jotta tukee infrastruktuuria. Kun Horisontti Eurooppa rahos, sitten rahoittaa tätä investointia. Meillähän on valtavan hieno sosiaalirahastolle valtavan hieno mahdollisuus tukea hanketta tässä yhteydessä. Haluaisin yksinkertaisesti kanssa sitoutua siihen, että ennen kuin Horisontti Eurooppaa ryhdytään toteuttamaan, me käännymme alueiden puoleen, eri jäsenmaiden puoleen ja keskustelemme Horisontti Euroopasta, mutta kyseisen alueen tarpeiden prisman läpi. Meillähän on kaikilla ähm, kauniita sanoja, konferensseja, parhaita käytänteitä, mutta ne eivät ole aina täysin sävellettävissä sillä tavalla kuin me olemme kuvitelleet. Äh, siksi äh, tässä muutos olisi tarpeen, koska haaste on todellakin valtava mielestäni. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Gina Dowding äh, vihreiden puolelta ITRE-valiokunnasta. Ilmastomainstreamingiin riittyvä kysymys. Meidän on päästävä vuoteen 2050 mennessä no- nolla päästöihin. Mutta jos katsotaan vuoden 2020 budjettia, niin horisontti 2020 ei onnistu tässä mainstreaming tavoitteessaan, eli 30 prosentissa, mutta tilintarkastustuomioistuin yhtä lailla on kritisoinut sitä, että nykyohjelman panostukset ovat liian suuret. Jos Eurooppa haluaa saavuttaa nämä tavoitteet, niin tässä voi syntyä samanlainen kohtalo. Joten miten aiotte varmistaa, että konkreettisin toimin ja varojen jakamisella päästään tuloksiin? Lopetetaanko sellaiset investointitoimet, jotka ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa, kuten investointi fossiilisiin polttoaineisiin? Miten aiotte varmistaa, että horisontti todellakin pääsee tähän vähintään 35 prosentin rahoitusosuuteen, jottei tästä synny vain pelkkä laskentaharjoitus. Minkälaisia mekanismeja aiotte ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että näistä ongelmista päästään eroon. Paljon kiitoksia kysymyksistä. Ne kyllä todellakin me olemme määritelleet 35 prosentin tason ähm, ilmaston osalta ja horisontti 22 alla me emme ole onnistuneet. Tässä olemme 30 prosentin tasolla tällä hetkellä. Olemme käyttäneet tämän prosenttiosuuden mittaamiseksi niin kutsuttuja orio markkereita. Tämä on OECDn väline ja haluaisin vain mainita, että kaikki toimet äh, tällä alla tähtevät investoimiin. Äh, olen täysin tietoinen siitä, että ehkä malli ei ole täydellinen, äh, sillä me olemme huomanneet, että olemme vasta 30 prosentissa ja 35 prosenttia emme tule saavuttamaan. Mutta ainakin horisontti Eurooppa Euroopan suhteen on nyt selvää, että me tulemme jatkamaan näitä ähm, markkereiden käyttöä mittaamisessa. Minä odotan tiettyä parannusta. On tärkeää äh, kasvattaa tietoisuutta kaikkien osallistujien suhteen, äh, jotta he äh, suunnittelutoimissa ottavat nämä seikat huomioon, mutta meidän myöskin täytyy antaa paljon enemmän mahdollisuuksia seurannalle. Tässä te toitte sen kysymyksen, jonka suhteen minä olen myöskin avoin. On aivan itsestään selvää, että seuranta on meillekin tärkeää ja meille tämä on tärkeää. On tärkeää huomata ajoissa, että jokin ei toimi, että voisimme toimia mahdollisimman nopeasti. Aivan kuten nytkin meillä on arviointimekanismeja, seurantamekanismeja, joita sovellamme vuosittain. Ehkäpä ilmaston suhteen voimme toimia vielä paremmin. Olen ollut tässä hyvin selväsanainen. Tilanne on nyt hyvin selvä. Jos ilmastosiirtymän haluamme toteuttaa, jos me haluamme tällaisen vihreän eurooppalaisen ohjelman mm, toteuttaa, se ei onnistu ilman tutkimusta ja innovointia. Siksi minä tulen tukemaan kaikkia näitä hankkeita, jotka tekevät mahdolliseksi vähentää päästöjä mm, investointeja vetuun esimerkiksi. Meillä voi olla muitakin mahdollisuuksia, joista me emme ole vielä tietoisia. Ja me tarvitsemme keinot niiden toteuttamiseksi. En ajattele tässä vain horisonttia, vaan myöskin eurooppalaista innovaationeuvostoa. Edustaja Dowding, jatkokysymys, olkaa hyvä. Um, given... Kyllä, kiitoksia. Ottaen huomioon, että suurin osa toimista tulee horisontin ohjelmaosiosta, mitä aiotte tehdä, jotta tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa korostuisi tavoitteiden saavuttamiseksi näiden mm, kriteereiden lisäksi. Mitä aiotte siis tehdä, jotta innovointineuvostohankkeen puolella pääoma, intensiiviset ja green tech toimet eivät jää ulkopuolelle ICT, biotech ja muiden palveluiden äh, suhteen, jotka takaavat paljon nopeammin tuottoa. Jotta todella voimme taata sen, että meillä ei ole valintoja, jotka eivät vastaa kriteerejämme. Avoimuus on ainut ratkaisu. Kun puhumme Euroopan innovaationeuvoston valinnasta, hankinnasta, valinnasta, meidän täytyy aina käydä läpi niitä kriteerejä, joiden mukaan hankkeet valitaan. Ja haluaisin myöskin korostaa toista välinettä, jota voimme erityisesti digitalisaation alalla käyttää. Meillä oli tutkimuksen innovaation päivät ja käynnistimme uuden foorumin hiljattain. Tämä koskettaa varmastikin myöskin edustajan Toijaa. Me haluamme luoda foorumia, jotta meillä olisi mahdollisimman paljon tietoa hankkeista ja niiden tuloksista, jotta antaisimme yhä enemmän mahdollisuuksia mahdollisille käyttäjille näitä tietoja käy, saada. Minä haluaisin jälleen kerran kasvattaa avoimuutta digitaalisten ratkaisujen kautta, niin että tämä yhden lukun ratkaisu olisi todellakin sellainen, ja uudet tulijat voisivat tietonsa tarkistaa tuolla luukulla. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana John Antonio Dare, ID-ryhmän puolesta kulttuuri valiokunnan jäsenenä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia kulttuuri ja valiokunnan jäsenenä. Pohdin, onko komission tarkoitus nykyiseen kulttuurikoulutus, nuoriso, urheilu salkkuun ottaa nimenomaisesti nuoria ja innovaatiota koskevia sekoja. Ensimmäinen kysymykseni on tämä Kuinka komissio aikoo tukea PK-yrityksiä kulttuurialalla ja luovalla alalla? Ja kuinka voimme suojella kulttuuriperimäämme? Ja minkälaisia toimia te aiotte tehdä komissiossa, jotta voisimme eurooppalaisia huippukeskuksia ja ammattikoulutusta tukea? Ja tämän lisäksi tässä ei ole käsitetty vammaisuuden tärkeää te- tematiikkaa urheilun yhteydessä. Rahoitus, minkälaisia rahoitusvälineitä komissio haluaisi luoda, jotta vammaisten urheilutoimintaan osallistumista voitaisiin tukea? Arvoisa komissaari ehdokas, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Aloittaisin tukemalla vahvasti PK-yrityksiä, erityisesti kulttuurin alalla, sillä uskoakseni Tämä on ala, jolla voimme luottaa todellakin luovuuteen ja innovointiin jälleen kerran. Hyvin vahvasti kiinnitän huomioon näihin kysymyksiin henkilökohtaisesti. Mitä tulee sitten luovaan Eurooppaan, haluaisin muuttaa, että, muistuttaa siitä, että tässä sektorit ylittävässä osiossa me tuemme luovuutta ja innovointia. Meillä on näitä Creative Europe Laboratories-keskuksia. Tässä tarkoituksena on taata pääsy toimintaan. Ja tämä liittyy myöskin horisontti Euroopan pilareihin. Haluaisimme antaa enemmän näkyvyyttä erilaisille esimerkkeille. Mitä tulee sitten eurooppalaisiin yliopistoihin, olemme aivan tiemme alussa. Tästä syystä minä haluaisin tarttua tähän aivan valtavan hienoon innovaatioon ähm, ja tiedustella, onko olemassa yhteinen äh, strategia, halutaanko edetä yhdessä samaan suuntaan, haluammeko me kaikki yhteisiä strategisia hankkeita, joiden tarkoituksena on kasvattaa liikkuvuutta, joiden tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi se, että äh, koulutus ja ammattikoulutus otetaan huomioon. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joita minä tulen ajamaan. Sillä on hyvin tärkeää, että nämä asiat käsitellään nyt jo. Eli tämä on todellakin haaste, suuri sellainen, ja olen sitä mieltä, että tutkimus voi olla hyvin, hyvin suureksi avuksi. Nyt jo tutkimusulottuvuuden mukaan ottaminen, tämä on yhtä tärkeää me emme halua viiden vuoden päästä joutua tilanteeseen, että meillä on Euroopan tutkimusalue ja toisaalta Euroopan koulutusalue, ja ne ovat erilliset. Mitä tulee sitten vammaisurheiluun, olen hyvin avoin. E, mukaanottavuus on avainsana, kuten olen sanonut, ja tämä koskee myöskin liikuntarajoitteisia henkilöitä. Siksi olen sitä mieltä, että meillä on syytä luoda Access City Awards, esteetön kaupunki yhteys e, meidän täytyy luoda myöskin sellaisia yhteyksiä, jotka tekevät mahdollisesti toteuttaa uusia aloitteita. Question? Edustaja Rea, haluatteko esittää jatkokysymyksen? Una domanda, ma una supplica. Il mondo vammaiset tarvitsevat Eurooppaa. Meidän täytyy auttaa niitä henkilöitä, jotka eivät ole yhtä onnekkaita kuin me, ja meillä ei nyt ole mahdollisuuksia tähän. Olemme nähneet, että sosiaalinen mukaanottavuus urheilussa on valtavan hieno asia. Siksi minä vetoaisin teihin ja te, teidän tunteisiin ja koko Euroopan parlamenttiin tässä asiassa, jotta tukisimme näitä henkilöitä. Kiitos. Mrs. Gabriel, du- Kollega Gabriel, haluatteko vastata tähän? Where you... Tässä Europe for Culture-hanke on hieno. Ehkä meidän pitää pohtia nyt sitä, mikä on Europe for Sport-hankkeen tilanne. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Melvärde Kult valiokunnan koordinaattori ECR-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. No, you can hear. Thank you very much, Chair. Uh, in her Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ursula von Leyen kertoo omassa kannanotossaan siitä, että EU olisi edelläkävijä ja houkuttelisi tänne päteviä ihmisiä, mutta meidän täytyy aina muistaa se, että kun taistellaan näistä fiksuimmista ihmisistä, niin se ei ole mikään ulkoin, ainoastaan ulkoinen haaste, vaan myöskin ö, sisäpoliittinen kysymys ja unionin sisällä syntyvä kilpailu. Tällä hetkellä Itä-Eurooppa näyttää olevan heikommassa asemassa. Varsinkin Keski- ja Itä-Euroopassa kärsitään aivovuodosta ja niin kuin itsekin sanoitte, niin aivovuoto vaikuttaa huomattavassa määrin yhteiskunnan kestävään kehitykseen menestyvää kohesiopolitiikkaa ei saada aikaiseksi, mikäli aivovuoto-ongelmaa ei saada ratkaistua. Nyt kysyisinkin teiltä, että kun puhutaan tutkimusalueesta ja kehitysalueesta, niin miten aiotte varmistaa, että juuri tässä yhteydessä saadaan tätä henkistä pääomaa investoitua vielä enemmän omien rajojemme sisäpuolelta? Kiitoksia. Question. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Aivan aluksi aivan lyhyesti haluaisin sanoa seuraavaa. Minä haluaisin elvyttää eurooppalaista tutkimusaluetta ja yksi asia, joka tähän liittyy, on nimenomaan aivovuoto ja pätevien henkilöiden säilyttäminen. Ja sitten haluaisin mainita, että eurooppalainen tutkimusalue oli esimerkki tästä. Tutkijat halusivat tulla Eurooppaan, parhaat tutkijat ja parhaat tutkijat haluaisivat myöskin Eurooppaan jäädä. Sekä mikä minua kiinnostaa eniten Euroopan innovaationeuvoston suhteen, ähm, on tämä. Tietenkin Nobelin palkinnot ovat hieno asia ja olemme näistä kuudesta hyvin ylpeitä, mutta äh, Euroopan innovaationeuvosto tukee myöskin työllistymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme, tuemme tulevia tutkijoita. Meillä on yli 6000 tulevaa tohtoria, jotka ovat äh, hankkeidensa parissa nyt. Äh, tämä on yksi hieno esimerkki. Sitten meidän täytyy puuttua siihen ongelmaan, että tietyissä osassa Eurooppaa äh, tilanne on ongelmallinen. Tästä syystä Horisontti Euroopan neuvottelussa me olemme antaneet sitoumuksia. Ensinnäkin me olemme tarkastelleet Marie Curie apurahoja ja niiden tuottomahdollisuuksia, eli onko mahdollisuus tukea niitä henkilöitä, jotka haluavat palata omiin kotimaihinsa. Öö, erityisesti siksi, että meillä on pilottihanke, joka on viime vuonna käynnistetty öö, kahden pääosaston välillä, ja se öö, toteaa, että ne henkilöt, jotka ovat Horisontti 2020 saaneet tutkimusrahoitusta, he eivät ole rahoitusta saaneet, mutta saivat toisen mahdollisuuden, sillä heidän hankkeensa olivat valtavan hienoja. Vuodessa u eh, Ukraine-hankkeen alla eh, tehneiden henkilöiden lukumäärä kasvoi 60 prosentilla. Tämä on hieno esimerkki mielestäni. Sitten yksi vaikea asia, tutkijoiden palkat. Me olemme sitoutuneet toteuttamaan tutkimuksen, joka seuraa palkkojen kehitystä, ja olen aivan varma, että tämä kehitys tulee antamaan meille mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen nopeammin. Paljon kiitoksia. Edustaja Melbarde, olisiko teille jatkokysymystä? I have a question on smarts. Tällaisiin älykäisiin erikoistumisstrategioihin liittyen kysyisinkin teiltä, että minkälainen rooli näillä strategioilla on eurooppalaisella tutkimusalueella? Ils ont une place très importante, les Älykkään erikoistumisen strategioilla on hyvin tärkeä rooli ja meillä ei ole usein mahdollisuutta tähän, joten haluaisin yhteistä tutkimuskeskusta kiittää. Se on tehnyt hyvin paljon ja ähm, toiminut paljon alueella, että nämä älykkäät strategiat toimisivat. Tämä teki mahdolliseksi luoda vielä enemmän synergioita muiden rahastojen välillä, uuden rahastojen ja heti annoin aluekehitysrahaston esimerkiksi tässä. Se teki mahdolliseksi luoda infrastruktuuri, joka vastaa äh, älykkään erikoistumisen strategian äh, linjaa, jotta ensimmäinen vaihe voitaisiin rahoittaa ja tämän jälkeen on mahdollisuus saada horisontin kautta rahoitusta niin, että meillä olisi huippu tässä on keskus, joka voi osallistua näihin yhteisiin projekteihin. Haluaisin antaa enemmän näkyvyyttä niille alueille, joilla tällainen strategia on olemassa jo, jotka ovat antaneet hienoja esimerkkejä menestyksestä, mutta haluaisin korostaa myöskin sitä, että on tarve tehdä vielä enemmän. Ja tässä viimeinen asia, tämä on minulle hyvin mielenkiintoinen asia. Ähm, ilon erikoistumistrategia ja se, kuinka voimme sitä soveltaa. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Eva Maidel EPVn puolesta ITRE-komiteasta. Kiitos. Rova Gabriel, haluan ensinnäkin kiittää teitä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa ja toivon, että sille voidaan kussakin rakentaa. Kun puhutaan teknologisesta johtajuudesta, niin kuin mainitsitte alkupuheenvuorossanne, Eurooppa on monin asioista jäänyt jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta, ja siksi on tärkeää, että sellaiset ohjelmat kuin Horisontti Eurooppa ovat sellaisia, että niitä pohditaan asioita globaalisti ja vahvistetaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä nimenomaan teknologialla, niin että me saamme strategista riippumattomuutta. Kysymykseni kuuluu, miten varmistatte, että eurooppalainen tutkimus todellakin hyötyy tulevaisuudessa teknologiasta, tällaisista avainmahdollistamisista teknologioista, jotka ovat yhteydessä nimenomaan informaatio, viestintä ja nanoteknologiaan ja sen sellaiseen? Merci beaucoup, Madame Magdel. Pour... Äh, paljon kiitoksia edustaja Magdel tästä kysymyksestä. Kuten totesit, Euroopan kilpailukyky pohjaa sen teollisuudelle – jos me haluamme yhä olla Eurooppa, joka ohjaa omaa kohtaloaan, joka pystyy tuottamaan tulosta niiden lupausten osalta, joita on kansalaisille tehnyt, meidän täytyy toimia erityisesti, koska tässä kyseessä ovat avainteknologiat, jotka koskettavat normeja, uusia normeja. Ja jos me emme ole mukana näiden uusien normien laatimisessa, meidän tulee olemaan hyvin vaikeaa tämän jälkeen omia arvojamme tukea. Tässä viittaan hyvin selkeästi tekoälyyn. Olen hyvin ylpeä siitä, mitä me olemme tehneet tekoälyn alalla ja myöskin kyberturvallisuuteen. Tämä on viittaus ja viittaus muihinkin kumppanuksiin. Jo ähm, Horisontti Euroopan toisen pilarin puitteissa meillä on tarkoitus luoda temaattinen keskus ähm, joka käsittelee digitaalisia kysymyksiä. Siellä me tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota kumppanuuksiimme teollisuuden kanssa. Tässä mainitsin juuri tekoälyn, mutta meillä on myöskin kyberturvallisuus, yhteydet, vanhat teknologiat, erittäin nopean, erät nopeat teknologiset ratkaisut. Nyt on aika investoida kaikkiin näihin teknologioihin kuten sanoin, myös siksi, että pääsemme normien laadintaan mukaan. Tällä hetkellä on sitä mieltä, että meidän tulee käyttää kaikkia mahdollisuuksiamme hyväksi, sillä horisontti Eurooppa on tulossa, mutta meidän täytyy myöskin nyt jo käyttää niitä välineitä, joita meillä on olemassa. Esimerkiksi eurooppalaisten yhteisen edun hankkeiden suhteen me olemme toimineet elektroniikan alalla. Jälleen kerran sanoisin, että jos me haluamme todellakin olla riippumattomia, jos me todellakin haluamme tarttua tähän uuteen investointiaalto, innovointiaaltoon, nyt on aika investoida. Euroopalla on valttikorttinsa ja nyt on aika investoida, jotta voisimme taata sen, että olemme teknologisesti riippumattomia. Uh, do you have a follow-up question? Oikein paljon kiitoksia. Olisiko teillä jatkokysymystä? Olkaa hyvä. Yes, I do. Kiitos. Olen yhtä mieltä, mutta niin kuin tiedätte, strateginen riippumattomuus on asia, jonka pitäisi olla prioriteetti jäsenvaltioille. Niille, jotka hallitsevat varoja ja horisonttiohjelmaa ja niille, jotka eivät välttämättä ole kovin hyvää, hyviä näiden varojen käyttämisessä ja saamisessa. Miten aiotte isätä synergiaa horisonttiohjelman ja muiden lainsäädännöllisten aloitteiden, siis muiden rahastojen välillä? Seuraatteko sitä, miten olemassa olevat välineet voivat osaltaan saada sitä, että tutkijayhteisöissä päästään lähemmäksi toisiaan ja saadaan lisää tuloksia? Itse asiassa minä jo pystyin puhumaan Euroopan sosiaalirahastosta, aluekehityskehitysrahastosta, Ehkä voin nyt mainita eh, hankkeet, joissa pyritään eh, erinomaiseen parhaisemmaksen tutkimuksen ja valtiolliseen tukeen. Ja tavoitteena tällaiselle eh, toiminnalle on se, että pyritään saamaan nopeampaa pääsyä rahoitukseen. Puhuitte myös siitä, että jäsenvaltioiden välillä on suurta eroa ja meidän pitäisi tehdä työtä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan ohjausjakson puitteissa, mutta se, että tapahtuussa laajentamista, on hyvin tärkeää, niin kuin mainitsin, koska ensimmäisen kerran meillä on 3,3 prosenttia budjetissa. Meillä on toimenpiteitä, joissa pyritään kokoamaan joukkueita ja vastaavaa, mutta minusta meidän pitäisi ajatella uusia toimia. On olemassa tiettyä tyytymättömyyttä, mutta haluaisin ottaa käyttöön seurantamekanismeja niin, että voimme nähdä, mitä on saavutettu. Me tarvitsemme todellista seurantaa ja aitoa avoimuutta, niin että me tiedämme, missä ollaan menossa ja mitä tarvitsee tehdä. Oikein paljon kiitoksia. Pyytäisin kaikkia pidättäytymään annetussa puheenajossa, muuten aikataulu ei enää pidä. Seuraavana edustaa Japs itre Hän edustaa Renew-ryhmää. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Onnittelut komissaari ehdokkaalle tästä nimityksestä. Olen erittäin tyytyväinen tähän ponnikkaaseen lähestymistapaan innovointikuilun umpeen kuromiseksi ja estääksenne aivovuodon, mutta tämä kuilu on huolestuttavan suuri ja meillähän on horisontti Eurooppaan liittyvä sopimus ja siihen ei kuulu synergiat laisinkaan. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mikä olisi paras mahdollinen lähestymistapa synergioihin liittyen, mikä euro, Euroopan ohjelmalla voisi olla, jotta tästä kuilusta, jonka mainitsin, voitaisiin päästä eroon? Merci beaucoup de vos questions. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten totesin, minulle aivan aluksi Horisontti Euroopan yhteydessä tärkeää on nähdä, kuinka tämä uusi budjetti voi todellakin puuttua näihin kuiluihin ja lähentää niitä. Nyt kyseessä ei ole yhteinen kilpailukyky. Jos meillä on näin suuria eroavaisuuksia jäsenmaiden välillä tuottavuuden ja tutkimuksen ja innovaation rahoituksen osalta, ja tässä syystä minä tulen todellakin näitä uusia välineitä tukemaan, erityisesti mahdollisuutta luoda verkosto, liittyä konsortioihin. Ja tässä yhteydessä kiinnittäisin myöskin paljon huomiota siihen, kuinka paljon jäsenmaat tulevat turvautumaan muihin rahastoihin, niiden mahdollisuuksiin, jotta vielä enemmän synergiaa syntyisi. Tässä uskoakseni meillä on tietyllä tavalla pyrkimys ajaa hanketta eteenpäin niin, että pyydämme, ennen kuin me pyydämme jäsenmaita luomaan synergiaa, meidän täytyy määritellä tämä synergia hyvin tarkasti. Meidän täytyy luoda täsmällisiä välineitä ja teidän täytyy uskoa, että tämä on työtä, joka komissiolla on vielä tehtävänään. Minä äh, tarvitsen hyvin paljon äh, työtä, että voisin vakuuttaa muut komission jäsenet siitä, kuinka voisimme muilla aloilla myöskin ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin rahoituksen ja käyttää muita rahastoja. Kyseessä ei ole vain kohesiorahasto tai digitaalinen Eurooppa tai Invest EU. Kaikki nämä täytyy yhdessä ottaa huomioon, joten minä kiinnitän hyvin, hyvin paljon huomiota tähän asiaan. Kun tarkastelemme Horisontti Euroopan oikeudellista tekstiä, synergia on 20 muun Euroopan unionin politiikan lisäksi tunnistettu. Tämä liittyy liikkuvuudesta aivan vaikka vaikka minkä politiikan alan kirjon läpi. Me voimme nyt yhä puhua siitä, kuinka tärkeää on investoida. Me haluamme puolustaa budjettiosuuttamme, mutta meidän täytyy nyt antaa investoijillemme ohjelinjoja nyt enemmän kuin koskaan. Meidän täytyy käyttää aikaa ja todellakin pohtia asiaa. Täällä avainkysymyksiä tunnistettiin jo. Moniin asioihin minun huomioon kiinnitettiin ja myöskin strateginen ohjelmointi tulee tässä auttamaan. Jeps, do you have a... Paljon kiitoksia. Edustaja Iaps, onko teillä jatkokysymystä? Well. Kyllä vain. Niin, kysyisin seuraavaa. Miten aiotte saada muut komissaarit ja jäsenvaltiotkin vakuuttuneiksi siitä, että rakennerahastot varoja siirrettäisiin tutkimus- ja innovointi infrastruktuuriin. Monissa jäsenvaltioissa tämä on vielä aivan täysin lapsen kengissä. Avec les jäsenmaiden kanssa me käytämme maakohtaista lähestymistapaa. Tarpeet eivät ole samat infrastruktuurin osalta, eivätkä tiettyjen parhaiden käytänteiden suhteen, joita on jo olemassa. Eli todellakin viittaisin tässä Euroopan talouden ohjausjaksoon. Meidän täytyy tutkimus- ja innovaatioinvestointien suhteen saada tuloksia. Neljä maata on tähän kolmen prosentin tasoon päässyt, muut eivät, mutta Puola, Tsekin tasavalta, äh, Slovakia ja Bulgaria. Nämä neljä äh, muuta maata ovat tehneet hyvin paljon ponnistuksia viime vuosina, vaikka eivät päässeet tähän tavoitteeseen. Tällä hetkellä mielestäni tärkeää on käydä keskustelua jäsenmaiden kanssa ja käydä sitä mahdollisimman täsmällisesti. Meidän ei tule todeta vain, että synergia on olemassa. Meidän täytyy osoittaa heille, kuinka nimenomaan heidän tapauksessaan ottaen huomioon erot infrastruktuurissa, teknologian edistyksessä, ähm, tutkimuksen ja innovaation alalla, antaa heille esimerkkejä siitä, kuinka he voivat käyttää tätä synergioita enemmän. Äh, minä olen lukenut esimerkkejä tapauksista ja usein huomasin, että tällaista synergiaa tarvitaan todella. Sen ei pidä olla vain mitään yleisluotoista puhetta. Oikein paljon kiitoksia. Seuraan edustaja Fox, sitoutumaton. Hän edustaa täällä ITRE ja KULT-valiokuntaa. Robert Gabriel, yksi on innovaatioiden tutkimuksen avaintekijä, eli kaikki yliopistossa on akateeminen vapaus. Sitten varmaan olette yhtä mieltä siitä, että se on monissa maissa kansainvälisesti uhattuna. Haluaisin teiltä vakuutuksia siitä ajatellen aiempaa tehtäväkenttäänne, että tutkijat tarvitsevat rajattoman pääsyn tietoon tietenkin internetissä ja kuitenkin EUn digitaalisen palveluiden säädös merkitsee että EU voi päättää, mitä tutkijat, tut, opiskelijat ja kaikki voivat nähdä internetissä. Onko tässä nyt jokin ristiriita EUn tällaisen rajoittavan äh, lähestymisen tavalta, joka koskee vapaata puh- puhumisen, puhimaisen vapautta ja tutkimuksen vapautta. Ja teidän kommenttinne olivat hyvin rajoituksia ajatellessa, mitä väitä tulee puhua, että pitää olla kilpailukyky suhteessa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Kysymys soveltavasta tiedosta ja työllistettävyydestä ja niin soveltavuudesta. Sitä merkitsee tämä vahvistettaisiin myöskin Euroopasta identiteettiä ja koulutuksia. Minusta nämä asiat vaarantavat nimenomaan akateemisen vapauden ja merkitsevät sitä, että lopetetaan avoin tutkimus ja haluaisin teiltä ajatuksia tästä? Äh, minä tulen äh, akateemista vapautta puolustamaan kaikin voimin. Tulen toimimaan niin, että tutkimusta ohjaa uteliaisuus, että tämä voi toteutua. Kuinka moni meistä äh, tunteekin esimerkkejä asioista, joita on keksitty tutkimuksen alalla, vaikka etukäteen näin ei ole tapahtumana. Siksi minä haluaisin etukäteen jo tasapainoa tutkimuksen välille ja jo tunnetun välille. Siksi minä olen korostanut sitä, kuinka tärkeää on ajaa uudenlaista tutkimusta, mutta tällä hetkellä on yhä enemmän tarpeen kuin koskaan korostaa vaikutuksia, avoimuutta, korostaa tuloksia. Meillä on suuria haasteita ilmastonmuutos ja digitaalisella aikakaudella uskoakseni meillä kaikilla on hyvin, hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat myöskin teollista strategiaa. Me tekisimme tässä myöskin toista asiaa, nimittäin tieteen avoimuutta tämäkin on minulle hyvin rakas aihepiiri ja teen yhä töitä sen parissa. Tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan sitä, että tutkijat voivat jakaa tutkimustensa tuloksia muiden kanssa, että he voivat saada hyötyä muidenkin tutkimuksesta. Näin jo tapahtuu, sillä julkaisut, joita Horisontti Euroopasta on rahoitettu, niiden tulokset tulee julkaista välittömästi ja meillä on tietenkin tiettyjä periaatteita toimimme mahdollisimman avoimesti juuri niin suljetusti kuin on tarpeen. Ja tässä yhteydessä korostaisin sitä, että meidän täytyy tarjota tietoa, joka on uudelleen käytettävissä ja korkealaatuista. Meillä on hyvin paljon tehtävänämme vielä. Tässä yhteydessä ajattelen esimerkiksi äh, tutkimusta, kuinka voimme rohkaista niitä tutkijoita, jotka tukevat avointa tiedettä, tätä avointa tieteeseen pääsyä. Hehän tekevät ponnistuksia, joita muut eivät tee. Tässä teille on ajattelemisen aihetta. Lopultakin yhdessä asiassa olen samaa mieltä. Meidän täytyy pyrkiä olemaan vahvoja Euroopan unionin sisällä. Näin voimme roolemme maailmanlaajuisesti vahvistaa. We have a follow-up question. Paljon Kiitoksia. Edustaja Fox, haluatteko esittää jatkokysymyksen? Kyllä. Tämä on vakuuttavaa, mutta kuitenkin yksi suuri haastehan on, että kansalliset hallitukset pyrkivät puuttumaan tuloksiin, mitä, joita yliopistossa syntyy, että jos on tällainen ylikansallinen elin oltava hyvin varovainen, ettei tapahdu samaa. Ja huolimatta omista vakuutuksista, niin te, et, te olette puhunut kovinkaan paljon tällaisista tuloksista, olette puhunut tuloksista, joita haluaisitte saada nimenomaan, joka ei ole tietoa riittävää tutkimusta, on hiukan huolissani. Miten voidaan selkeämmin erottaa, että ylityks, on yliopistossa tekevät tut, keräävät tietoa tiedon itsensä vuoksi, ja sitten on taas henkilöitä, jotka eivät mene yliopistoon, jotain miljoonia, jotka tarvitsevat omaa ohjelmenaan. Minä olin eh, Rosoisin roycein eh, tehtaalla puhumassa luoteisenglannissa ja kun puhuimme aivovuodosta, me puhumme usein vain yliopistoista, mutta suurimmat aivot saattavat hyvinkin olla näillä nuorilla ammattia oppivilla henkilöillä tai ammattitaitoisilla työntekijöillä, jotka usein unohtuvat keskustelussa, joita käydään innovaatioista. Voisitko kommentoida tätä jotenkin, miten heitä voitaisiin rohkaista? Kyllä se oli pelkästään yliopisto-opiskelijoista, jotka saavat aikaan innovaatioita. Olkaa hyvä. Minun viestini on hyvin selvä. On itsestään selvää, että me emme äh, opi vain äh, seinien sisällä koulussa tai yliopistossa tai työpaikalla kyseessä. On myöskin se, että oppiminen on elämänikäistä ja meidän täytyy myöskin toimia tekemättä erottelua iän mukaan. Äh, haluaisin hyvin rohkaisevan viestin. Tämähän on Erasmus Plusankin ajatus ja minä haluan äh, varmistaa sen, että meillä on enemmän avoimuutta tässä välineessä. Heti viittaan nyt Euroopan äm, teknologisen ja innovaatio ähm, instituuttiin. Se antaa teknistä kompetenssia ja haluaisin tarkastella myöskin läheisemmin niitä ihmisiä, jotka tukea ovat saaneet. Ei kaikilla tuensaajilla ole tarkoitus olla takanaan tyypillinen urapolku. Tässä meidän täytyy räätälöidemmin toimia. Ja tässä yhteydessä tullaan tarkastelemaan sitä, kuinka eurooppalaiset yliopistot ottavat äh, G vastaan. Sitten viimeinen sananen liittyen akateemiseen vapauteen. Tämä on asia, johon minä olen sitoutunut. Kyseessä ei ole vain vapaus tehdä tutkimusta, kyseessä on myöskin rahoitusmalli. Tämä on yksi meidän periaatteitamme. Ei ole mikään... Ähm, sattuma, että näin on. Meillä on kuitenkin eurooppalaiset perussopimukset äh, ja perusoikeudet äh, kyseessä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kultvaliokunnan puolesta edustaja Julie Watt. Hän edustaa SD-ryhmää. And, um, it's... Tervetuloa. Hienoa, että olette täällä vieraanamme. Palaisin ihmisoikeuskysymyksiin. Olemme erittäin huolissamme sen suhteen, että mm, media oikeuksia poljetaan yhä enemmän ja enemmän, vaikka ne on taattu perustamissopimuksen. Miten aiotte varmistaa, että taiteilijat voivat ilman poliittisia rajoitteita toimia? Ja mitä tulee valeuutisiin, se jos mikä vesittää demokratiaa? demokratiakäsitettämme. Miten aiotte varmistaa, ettei näin käy hyödyntäen digitaalista toimintaohjelmaa? Paljon kiitoksia kysymyksistänne. Edustaja Ward, te tässä käsittelette aivan perustuvaluontoista kysymystä, joka oli tässä keskustelimme äh, akateemista vapaudesta, mutta meidän täytyy myöskin keskustella taiteen vapaudesta. Siksi minä tulen yhä kiinnittämään erityistä huomiota asiaan. Olen sitä mieltä, että nimenomaisesti äh, uuden digitaalisen maailman kehittymisen myötä meillä on nyt hetki pysähtyä pohtimaan haasteitamme ja sitä, kuinka voimme tarjota niihin soveltuvampia välineitä. Me tulemme tämän tekemään äh, taiteen vapauden suhteen. Näin jo tapahtuukin. Ensi kuussa meillä on alalla konferenssi. Ja olen sitä mieltä, että olisi tärkeää, että pikkuhiljaa nämä perusperiaatteet, jotka ovat meille tärkeitä, tulevat uudelleen vahvistuksi eri konteksteissa. Sitten väärät uutiset ja vääristelty tieto. Tämä on hyvin tärkeä kysymys minulle. Minä tulen aina tasapainottelemaan ilmaisunvapauden ja tiedon saannin oikeuden ja toisaalta vastuullisuuden välillä. Äh, mitä tulee koulutukseen ja digitaaliseen maailmaan, on olemassa jo aloite, jota on tukenut hyvin suuresti Safe Internet for EU, turvallisempi internet Euroopan unionille aloite. Kun me tarkastelemme äh, kolmea kaikkein parhaiten onnistunutta äm, aloitetta. Tämä Code Week, Safer Internet EU ovat näitä ja ne ovat hyvin menestyksellisiä. Minä olen vieraillut kymmenissä kouluissa ja siellä huomataan, että lapset tarvitaan, äh, tarvitsevat laitteita. Kukaan ei halua heille äh, sanella, kuinka heidän täytyy toimia, mutta meidän vastuullamme on antaa välineet kouluille, jotta ne voivat tehdä päätöksiä, sillä nämä ähm, päätökset ovat hyvin kriittisiä ja oikeus saada on meille hyvin tärkeää. Mitä tulee tulevaan digitaalisen koulutuksen ohjelmaan, jonka minä haluaisin saattaa päätökseen vuoden sisällä, tarkoituksena on tukea medialukutaitoa. Medialukutaito on äärimmäisen tärkeää mielestäni, jotta voimme vastustaa vääriä tietoja. Me olemme jo toimineet ja nyt on aika tehdä vielä enemmän nuorien suhteen. Follow. Paljon kiitoksia. Edustaja Ward, haluatteko esittää jatkokysymyksen? Broadening out Kyllä haluaisin viitata myöskin kolmansiin valtioihin ja naapurivaltioihin. Minkälainen rooli kansainvälisiin kulttuurillisiin suhteisiin olisi. Minä ainakin olen sitä mieltä, että me olemme tehneet erittäin hyvää työtä muun muassa AFETin kautta. Minulle tämä on erittäin tärkeä asia varsinkin kun tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja tiedän, että teitä kiinnostavat Balkanin maat ja siellä on kohdattu monia haasteita, joten miten voitaisiin kulttuurillisia suhteita ja siihen liittyvää strategiaa hyödyntää myöskin ulkosuhteissamme? La diplomatie culturelle kulttuurinen diplomatia on todellinen pehmeän diplomatian väline, joka tekee mahdolliseksi kansainvälisellä kentällä toimia, kun huomaamme, että kova diplomatia ei vie pitkälle. Me olemme jättäneet ovia auki ja käyneet vuoropuhelua. En piilottele tätä, että Länsi-Balkanin kumppanit minulle ähm, ovat kietovia, ne ovat osa Eurooppaa ja ne tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan tukeamme konkreettisessa mielessä. Näin on tapahtunut verkkovierailumaksujen suhteen. Nehän saatoin päätöksen viime kaudella, mutta mm, minun, minun on tehnyt vaikutuksessa, kuinka ihmisten silmät alkavat loistaa, kun tämän Creative Europe-sanaparin kuulevat. Tämä vaikuttaa alueisiin. Siellä on valtava määrä nuoria, ja näihin alueisiin vaikuttaa kipeästi se, että nuoret lähtevät maasta. Jos me haluamme vakuuttaa nuorille, että heidän kannattaa jäädä alueelleen omaan maahansa, meidän täytyy antaa heille tulevaisuuden näkymiä. Ja tässä investointikulttuuri on hyvin tärkeässä roolissa. Ja uskon, että meidän pitäisi käydä yhä hyvin läheistä yhteistyötä alalla. Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenjohtajan tehtäviä hoitaa loput ajasta kollega Valean, olkapa hyvä. Oikein paljon kiitoksia EPP:n puolesta. Kollega Ademov, hän edustaa Kult-valiokuntaa, olkapas hyvä. Kysymykseni koskee yhtäläisiä mahdollisuuksia Itä- ja Länsi-Euroopalle, kun on kysymys horisontista, luovasta Euroopasta. Kun ajatellaan horisontti Eurooppaa, Monet jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa hyväksyttyjen hankkeiden lukumäärä on alhainen, kuten puolet sekin tasavalta, Romania, Bulgaria, Liettua, Kroatia, Unkari. Miten te tulette edistämään tätä ohjelmaa kaikkialla Euroopassa sen varmistamiseksi, että osallistuminen on yhtäläistä idästä ja lännestä? Aiotteko harjoittaa myöskin teknistä apua? Mitä tulee luovaan Eurooppaan, sitä toteuttavat eri komission jäsenet ja eri pääosastot tällä hetkellä. Äh, Miksi median alaohjelma on komission jäsen Gulardin alle suunniteltu päätyvän. Miten näyttää harjoittaa koordinointia eri pääosastojen kesken? Mitä nyt saattaa äh, saada sen enemmän tehokkuutta ja varmistaa sen, että ohjelma saa asianmukaista rahoitusta, niin että voidaan edistää enemmän kulttuurillisia ja luovia aloitteita kaikista Euroopan jäsenvaltioista. Olen kiitoksia kollega Gabriel. Paljon kiitoksia edustaja Edemo tästä kysymyksestä. Aivan aluksi, mitä tulee Horisontti Eurooppaan, te ja uskon, että tänään viesti tulee vain selväksi. Te puhutte tästä widening-ilmiöstä ja nyt jonkinlainen 0,3 prosenttia talousarviosta ei riitä. Minä omalta osaltani todellakin haluaisin rohkaista jäsenmaita onnistumaan, osallistumaan, sillä kun Euroopan unionin 13 tilanteen katsomme kyseessä on 5,6 prosenttia, mutta ennen se oli 4,8. Olipa kyseessä sitten minkä tyyppinen hanke, asiantuntijahanke, ähm, yhdistyshanke äh, tai äh, tutkimushanke, joka tekee mahdolliseksi päästä eteenpäin. Näissä yhteyksissä tämä voi toimia. Ja sitten vielä yksi asia, joka on hyvin tärkeä ähm, EU-13 maille on hyvin tärkeää saada enemmän teknistä tukea. Meidän täytyy omistaa enemmän talousarviosta tähän tekniseen tukeen, jos mahdollista. Haluaisin nyt viitata malliin, joka on toiminut, jota minä tuen. Poliittisen tuen väline. Tämä on väline, joka tekee mahdolliseksi tukea jäsenmaita ja tehdä tämä hyvin konkreettisella tavalla. Joka kerta tämä voi olla erilainen malli. Voimme ottaa tiettyä jäsenmaata, voimme auttaa tiettyä maata tietyn haasteen suhteen, voimme olla kokeellisempia tai jakaa hyviä käytänteitä, joita on olemassa muissa maissa. Meillä on olemassa myöskin tukiväline rakenneuudistuksille ja muita välineitä. Olen sitä mieltä, että meillä on jo sarjavälineitä. Tärkeää on tehdä ne tunnetuiksi, jotta jäsenmaat voisivat niihin turvautua. Ja minä sitoudun ähm, siihen, että välitän viestin tälle mainitulle osalle Eurooppaa. Mr. Adamov. Edustaja Adamov, jatkokysymys, olkaa hyvä. микрофони, микрофони mikrofoni, Извинявам се. Във вашето портфолио попада също и инициативата за европейска... Teidän tehtäväkenttäänne kuuluu myös aloite eurooppalaisen tutkimuksen ja koulutuksen alueesta. Eurooppalaisen koulutuksen alue on tärkeä ja on tärkeää nimenomaan käsitellä tutkintojen tunnustamista, miten se on mahdollista ilman, että kaikki saavat samaa. Niin, eurooppalainen, eurooppalainen koulutuksen alue. Tavoitehan on, että vuosi 2025, mutta tällä hetkellä minusta meidän pitäisi ajatella sitä, mikä on tärkeintä. Kuten mainitsitte itse, on myös jäsenvaltioilla tässä päätösvaltaa, jota meidän pitää todellakin työskennellä sen parissa, että saadaan aikaan eurooppalaista yhteistyötä ja sen kautta lisäarvoa. Kun puhutaan eurooppalaisen koulutuksen alueesta, me kenties joudumme tukeutumaan eurooppalaisiin yliopistoihin ja tekevät työtä sen osalta, että edistetään tutkintojen keskinäistä tunnustamista. Kuten totesin, tavoitevuosi on 2025, mutta on myös muuta minä todella haluaisin ottaa käyttöön eurooppalaisen opiskelijakortin vuoteen 2021 mennessä niin, että jokainen opiskelija voi käyttää korttia silloin, kun hän on ulkomailla. Tämä ei tietenkään korvaisi kansallisia kortteja, mutta tämä on vain yksi ajatus lisää. Äh, Mikkels. Paljon kiitoksia edustaja Michels kulttuurivaliokunnasta. Hän edustaa GUE-ryhmää. Rouva puheenjohtaja, arvoisa komissio ehdokas erässä avoimessa kirjeessä, joka oli suunnattu von der Leyenille, että ilman kulttuuria eurooppalainen integraatio olisi mahdottomuus. Te puhutte DNAsta, eli kulttuuri on eräänlainen Euroopan DNA, joten nyt toivoisin selkeää vastausta. Oletteko sitä mieltä, että kulttuurin pitäisi näkyä salkussanne selkeästi, ei ainoastaan tehtävän kuvauksessa? Ja sitten mitä tulee vuoden 2017 kuulemistilaisuuteen, silloin ette vastanneet kysymykseeni. Tiedustulin silloin tekijänoikeusdirektiivistä. Silloin kyse olisi vain ainoastaan upload-filtereistä ja muiden oikeuksista, mutta on olemassa myöskin poikkeuksia, jotka liittyvät tekijän oikeuksiin. Aiotteko arkistoihin, museoihin ja offline ja online pääsy mahdollisuuden? Aiotteko sen taata näihin instituutioihin ja laitoksiin? Kiitoksia rouva. Gabriel, olkaa hyvä. Äh, paljon kiitoksia aloittaisin tästä äh, tekijänoikeusdirektiivistä. Kyllä me olemme luoneet poikkeuksia tutkimuksen koulutuksen äh, alalla, kirjastojen osalta, kulttuuriperinnön alalla. Tämä on erittäin kauniisti tekstissä ilmaistu, mutta nyt haluaisin jatkaa ja seurata prosessia hiukan lähemmin, jotta näkisin, mikä sen toteutus tulee olemaan. Ja lokakuussa meillä tulee muuten olemaan ähm, toisen kuulemiskierroksemme alku. Kuulemme sidosryhmiä, jotta voisimme käydä aiheen kimppuun. Teksti, jonka saamme aikaan, on erittäin hyvä. Se ilahduttaa minua. Minun täytyy nyt tarkastella sitä, mikä on sen toteutus jäsenmaissa. Ja minä tulen ponnistelemaan myöskin, jotta voisimme tiedottaa enemmän niistä, siitä, ketkä tulevat hyötymään näistä poikkeuksista. Ja sitten, kun mainitsimme kulttuurin, olen todellakin sitä mieltä, että viime vuosina kulttuurialalla luovat taiteilijat, taiteentekijät ovat tunteneet minun sitoumukseni. Emme ole voineet tyhjentävästi kaikkia asioita tuoda esiin vastauksissa, mutta minä olen ollut aivan selväsanainen. Kulttuuri tulee aina olemaan ensimmäisenä minun tehtävälistallani, sillä tällä hetkellä kulttuuri aivan, kuten te sanoitte, tämä on meidän onnemme on meidän onnemme tehdä mukaanottavamman Euroopan puolesta töitä, innovoiman Euroopan puolesta ja sellaisen Euroopan, joka ottaa enemmän huomioon monimuotoisuuden, jotta me voisimme saada monenlaisia innovaatioita, monenlaisia ajatuksia aikaan, sellaisia, jotka tekevät mahdolliseksi kohdata uudet globaalit haasteet, mutta myöskin meidän täytyy toimia hiukan täsmällisemmin tietyissä asioissa. Siksi olen ollut hyvin selväsanainen. Kyseessä ei ole vain kulttuuriperintö. Minä tulen tekemään paljon töitä, jotta kulttuuri olisi tavallista useammin tehtävällistämme huipulla. Kuka voisi kuvitella, että meillä ei olisi enää eurooppalaisia kulttuuripääkaupunkeja? Meidän tulisi nyt niitä hyödyntää. E, kuka kuvittelisi, että kulttuuriteollisuutta ei olisi olemassa? Minä haluaisin kaikkia näitä aloja puolustaa. Michaels. Paljon kiitoksia edustaja Michels. Jatkokysymys. Jam, No, teidän tehtävän kuvauksesta niin tämä kuitenkin puuttuu. Edustaja Kaman Eivät viittasi AV-direktiiviin ja kysyisin nyt siihen liittyen seuraavaa. Jos toimitukselliset ja teolliset tekijän oikeuskysymykset ovat poliittisella agendalla, niin oletteko sitä mieltä, että e-commerce-direktiivi tulisi päivittää mitä pikimiten? Rova Gabriel, olkaa hyvä. Rebrev. Vastaan hyvin lyhyesti. Kyllä, olen tätä mieltä. Me tarvitsemme uudistusta sääntöihimme, jotta voimme kohdata digitaalisen alan kehityksen. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ristoff SED-ryhmästä ja edustaa ITRE-valiokuntaa. Kiitos. Rova Gabriel, nykyisen Horisontti 2020-ohjelman toimeenpano osoittaa, että on suuri aukko, suuri kuilu vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä, kun ajatellaan hankkeiden menestystä ja rahoitusta. Tämä asia on otettu esille jo useaan otteeseen – eurooppalaisilla tutkimusohjelmilla on yksi ikävä piirre, nimittäin vaikeat hakemismenettelyt, jotka johtavat siihen, että ei olla samassa asemassa. Eroa on kokeneiden ja vähemmän kokeneiden jäsenvaltioiden välillä. Mitä olette yhdenmukaistaa menettelyä? Mitä olette tehdä horisontti Euroopasta osallistavamman niin, että saadaan aikaan enemmän hyödynsaajia? Aiotteko ryhtyä erityisiin toimiin, joilla tuettaisiin tieteellistä yhteisöä Itä-Euroopan valtioissa? Aiotteko yhdessä jäsenvaltioiden ministerien kanssa käynnistää lainsäädäntömenettelyjä, joilla vähetettäisiin palkkakuilua tutkijoiden välillä Euroopan maissa? Herra Kristo, kiitos. Haluaisin vastata näihin kysymyksiin niin, että sanoisin, että meidän tulisi laajentaa toimintaa ja saada aikaan kaikissa jäsenvaltioissa sitä, että tapahtuu enemmän investointeja tutkimukseen. Käytitte yhtä avainkäsitettä, yksinkertaistaminen. Yksinkertaistaminen on osassa menettelyjä huudessa 20 tällä hetkellä jo totta, mutta en mene pitemmälle – siksi, että yksinkertaistaminen on se periaate, joka on perustana seuraavalle Horisontti Eurooppa-ohjelmalle. Ensimmäisen kerran kolme pilaria, joissa on hyvin selkeä toimintojen logiikka. Jokaisessa pilarissa tutkimuksesta innovaatioon meillä on selkeä mekanismin kuvaus ja yksinkertaistamista, joka on perustana ohjelmille hankkeille ja osallistumiselle. Haluaisin kiinnittää erityisesti huomiota yksinkertaistamismenettelyyn. tiedämme kaikki, mistä on kysymys. Se, että olisi yhden tyyppinen standardiasiakirja silloin, kun on kysymys hakemuksista, ja että vaaditaan yksinkertaisesti vähemmän tietoa tulevilta edunsaajilta. Ja että varmistetaan, että syntyy enemmän hankkeita, joissa jo alkuvaiheessa maksetaan enemmän, vaikka tämä ei perustuisikaan todellisiin kustannuksiin. Tässä palaamme nyt tähän tutkijoiden palkkakysymykseen, sillä jos he saavat palkkaa hankkeen puitteissa, heidän palkkansa perustuu tasoon, joka on heidän omassa jäsenvaltiossaan. Meillä ei ole mahdollisuutta puuttua tähän suoraan mutta me pysymme sitoutuneena, komissio pysyy sitoutuneena siihen, että tutkijoiden palkoissa tapahtuu kehitystä Euroopassa ja tutkimuksen jälkeen tulemme katsomaan, missä ovat suuret kuilut, mitä tulee palkkoihin ja työolosuhteisiin. Ja tällä avataan kenties uusia väyliä ratkaisujen löytämiselle. Niin kuin tiedätte, jäsenvaltiot ovat ne, jotka voivat ratkaista tämän tyyppiset kysymykset. Voimme aina auttaa. Paljon kiitoksia. Tämä yli mennyt aika vähennetään seuraavasta puheenvuorostanne. Kollega Ristov, jatkokysymys. Olisi, voisitko mainita konkreettisia toimia, joilla tuettaisiin eurooppalaisten tutkijoiden kehitystä, niin että voidaan saada päättymään aivovuoto. Me sanoimme, että ole riittävästi rahaa aina – ja emme halua, että tutkijat muuttavat jäsenvaltiosta toiseen tai lähtevät pois kokonaan Euroopan unionista ja siirtyvät Yhdysvaltoihin. Onko teillä mitään strategiaa yliopistoille? Tällä hetkellä bulgaarallisia opiskelijoita on enemmän ulkomailla opiskelemassa kuin Bulgariassa, ja tämä tuo tällaisia, luo tällaisia koulutuksellisia kettoja tiettyihin osiin maanosaamme. Niin, itse asiassa minä olen voinut jo todeta tämän asian. Me haluaisimme seurata tilannetta ja katsoa, mitä tapahtuu Maris Glodowska Curie apurahoille. Me näemme, että monet opiskelijat käyttävät apurahan ja sitten palaavat kotimaahansa. Minä olen varma siitä, että kysymys on pelkästään siitä, minkälaisia korvauksia maksetaan. Me haluaisimme luoda sellaisen apurahan, joka mahdollistaa tutkijalle sen, että hän pystyy palaamaan kotimaahansa työskenneltyään ulkomailla. Mutta on hyvin tärkeää seurata kehitystä, niin kuin itse sanoitte, koska erot eivät liity pelkästään palkkoihin – ne liittyvät myöskin olosuhteisiin, menettelyihin, jotka tekevät mahdolliseksi ihmisille saada myöskin kokea uran kehitystä. Me puhumme avoimuudesta tässä, joten on hyvin tärkeää työskennellä palkkakysymyksissä, yhteistyössä, avoimuudessa, näissä kysymyksissä. Ja haluaisimme luoda tällaisia eurooppalaisia yliopistoja vuoteen 2024 mennessä, jotka jotka käsittelivät kaikkia näitä kysymyksiä. Paljon kiitoksia seurana edustaja Frans Vihreiden ryhmästä kultvaliokunnan edustajana. Kun äärioikeisto, islamofobia, antisemitismi ja muut nostavat päätään, niin mitä aiotte tehdä näiden ilmiöiden tehokkaaksi hillitsemiseksi. Erasmus Plus on erittäin tärkeä kulttuurien välisen dialogin ja monimuotoisuuden vaalimiseksi. Te haluatte antaa heikommassa asemassa oleville paremmat toimintamahdollisuudet. Mitä aiotte tehdä, jotta Erasmus olisi laajemmin käytettävissä ja osallistavampi? Muistutaisin teitä siitä, että koulutus ei ole kaikkien käytettävissä. Eli kaikkia ei kohdella samalla tavalla. Saksassa 18 prosenttia romaaneista ovat lukutaidottomia. Romaaniassa luku on yli 40. Näillä ihmisillä ei ole pääsyä koulutukseen ja heidän kohtalo on jo sineitöity. Ja juuri useammassa tapauksessa syrjintä on keskeisin tekijä. Kiitoksia. Merci beaucoup de vos questions. kiitoksia kysymyksistänne. Kuinka vastustaa radikalisaatiota? Äh, kuinka ähm, toimia niin, että yhä useammat nuoret eivät joudu tähän tilanteeseen. Uskokseni meillä on kaksi välinettä. Erasmus-ohjelma luonnollisesti on hyvä ohjelma äh, tämän alan työlle. Meillä on nytkin tämän tyyppisiä hankkeita, jotka tekevät mahdolliseksi nuorille toimia niin, etteivät he joudu radikalisaation piiriin. Minä haluaisin, että kaikissa hankkeissa, joita jäsenmaissa on toteutettu, kaikista näistä hankkeista me ottaisimme oppia, mikä toimii, mikä ei toimi, kun me näitä tuhansia Erasmus-ohjelmia voimme. Jokainen ohjelma on erilainen ja olen varma, että meillä on oppia otettavana ja sellaista oppiota voimme sitten eh, soveltaa myöskin muissa tilanteissa. Eh, radikalisaatio ei tapahdu vain fyysisessä maailmassa, se tapahtuu ennen kaikkea verkon välityksellä. Tämä huolestuttaa minua ja siksi tuin Safer Internet for EU, turvallisempi Euro- Internet Euroopan unionin hanketta. Meidän täytyy digitaalisella alalla tarkastella sitä tapaa, jolla nuoret nykyisin käyttävät internettiä ja kuinka heidän yhteydessään voimme tiedottaa niin, että nopeasti he saisivat tietoa radikalisaatiosta tai kääntyvät terveemmän elämän puoleen. Jokainen meistä on huomannut luettuaan artikleja tietyissä sosiaalisissa medioissa että alamme saada hyvin paljon artikkeliehdotuksia, jotka saattavat erityisesti vaikuttaa nuoriin, jotka ovat äh, vaarassa joutua näihin epämiellyttäviin tilanteisiin. Erasmus, äh, mukaanottavuus, ne ovat periaatteet ja minä haluaisin, että me äh, katsomme myöskin kouluun, me tulemme korostamaan niiden roolia. Ja entä sitten ne lapset, jotka kouluissa eivät ole. Yksi lapsi viidestä on syrjäytymisen riskin alla mahdollisesti ei mene kouluun. Tässä haluaisin, että me kiinnitämme huomiomme Erasmus-ohjelmassa näihin epämuodolliseen pieniin järjestöihin, jotta voisimme luoda erilaisia hankkeita. Paljon kiitoksia. Edustaja Frans, ihan lyhyt jatkokysymys, olkapa hyvä. On the European level we have... Eurooppalaisella tasolla meidän täytyy toimia proaktiivisesti. Mitä mieltä olette EUn koulutusrahastosta, joka antaisi rasismin ja mustalaisvastaisuuden toimista ja joilla ei ole mahdollisuutta saada EU-varoja. Voisitteko puoltaa tällaista rahastoa? Muistuttaisin, että lapsia ei ole integroitu koulujärjestelmään juuri tämän mustalaisvastaisuuden takia. Ei sen takia, etteivätkö he haluaisi mennä kouluun. Kollega Gabriel, olkaa hyvä. Tuo on kaunis. Tämä on houkuttelevaa, mutta uskoakseni ennen kuin lähdemme pidemmälle on tarpeen äh, katsoa niitä välineitä, joita meillä on olemassa. Meidän täytyy katsoa, mitä teemme jo käytettävissä olevalla rahalla, jota on olemassa, olemassa käytettävissä olemassa ohjelmissa. Niitä on miljoonia ennen kuin luomme uuden ohjelman. Tässä yhteydessä meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka käytössä olevat rahat on käytetty, jotta voisimme sen jälkeen katsoa, mitä mahdollisuuksia meillä on muuttaa tiettyjä sääntöjä ja ottaa tämä mukaanottavuus keskeisenä tekijänä ohjelmiin mukaan. Erityisesti antaa enemmän tilaa sille, mistä minä puhuin aivan aluksi, epätavalliselle ajattelutavalle. Ketään ei saa sulkea ulkopuolelle, mutta nyt on todellakin hetki pohtia asiaa eri tavoin, jotta löydämme ratkaisuja tiettyihin haasteisiin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Joveva. Hän edustaa Renew-ryhmää ja on mukana Kult-valiokunnassa. Olkaa hyvä. momenta. <coughs> I will speak in my native... Aion puhua äidinkieltäni. V pisnih odgovorih ste, spoštovana kandidatka, zapisali, da... Eh, niin. Te mainitsitte, että haluaisitte tukea jäsenvaltioita siinä, että ne voisivat paremmin koordinoida investointeja tässä tiedon kolmikannassa, tutkimus, ja niin edelleen, ja se myöskin löytää lisää rahoitusta tutkijoille, jolla voitaisiin ratkaista niitä haasteita, jotka olemme kohtaamassa. Voisitko selittää, miten aiotte tukea jäsenvaltiota tässä, etenkin miten aiotte saada aikaan yhteyksiä tämän tiedon kolmikannan ja infrastruktuurin välillä? Gabriel, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia heitä, kun me puhumme tästä tiedon kolmikannasta ja tiedosta. Ajattelen automaattisesti Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituuttia nyt haluaisin keskittyä enemmän erilaisiin innovaatioyhteisöihin ja siihen, miten ne ovat saaneet aikaan. Ähm, jäsenmaiden suhteen mielestäni meillä on kaksi hyvin erityistä asiaa tehtävänä. Kuten sanottua, meillä on Policy Support Facilityn kaltainen politiikan alainen tukimekanismi, ja huomaan, että kaikki jäsenmaat ovat sitä käyttäneet. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa jäsenmaissa analyysejä on tehty ja suosituksia on annettu, jotka ovat hyvin täsmällisiä, erityisesti vertaisarvioinnin alalla kolmen vuoden sisällä jäsenmaat itse tämän tiedostavat. Minä haluaisin tämän mekanismin puitteissa käyttää kansainvälisen tutkimuksen innovaation analyysejä, tarkastella sitä, mitä on tehty, ja sitten jäsenmaiden kanssa keskustella vielä enemmän mahdollisuuksista, joita niille on olemassa horisontti 2020 ja sen jälkeen horisontti Euroopan alla. Mutta tehdään yhä yhteistyötä, luoden synergiaa muiden rahastojen kanssa. Jälleen kerran palaamme siihen, kuinka tärkeää jäsenmaille on tuntea hyvin laajasti olemassa olevat mahdollisuudet aluekehitysrahastosta, aivan sosiaalirahastoon, Invest EU-hun, mitä mahdollisuuksia on jo olemassa. Mielestäni minä tulen kiinnittämään erityistä huomiota hm, suosituksissa näihin hyvin konkreettisiin toimiin ja sitten yhdessä me tulemme tarkastelemaan rahoitusmahdollisuuksia, jotta antaisimme luottamusta heille siitä, että nämä suositukset, joita me olemme muotoilleet, ovat todellakin toteutettavissa. Minä tulen tekemään töitä. Näin, jos minun täytyy eh, valita eri linjoja. Minä valitsen sen linjan, eh, jossa me yhdessä jäsenmaiden kanssa tätä viestiä välitä. Onko teillä jatkokysymystä? Olkapa hyvä. Kiitos. Miten te aiotte panna toimeen tuon yhteyden tutkimuksen, koulutuksen ja innovaation ja muiden EU-politiikkojen välillä tällaisissa siirtymävaiheissa, jossa pyritään siirtymään ilmastoneutraaliin ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan? Olkaa hyvä. Meillä on jo valtava haaste edessämme se, että koulutus, tutkimus ja innovointi miellettäisiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin ei vielä ole ja siksi mielestäni salkkuni on todellakin mahdollisuus tarkastella sitä, kuinka voimme antaa uutta eloa Euroopan tutkimusalueelle ja ajatella jo synergiaa koulutuksen kanssa. Tämä ei ole helppoa, kun tarkastelemme asioita ottaen huomioon, ottaen lukua myöskin työn komission sisällä. Paljon ponnistuksia tarvitaan ja pyrin siihen, että meillä tulee olemaan eurooppalainen äh, tiedon strategia, joka kattaa koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation, mutta meillä on vielä paljon työtä siinä, että äh, tämä lähestymistapa todellakin pitää sisällään sisältöä. sitten Horisto 2020 me olemme todellakin toimineet niin, että äh, tutkimus palvelisi innovaatiota ja päinvastoin on lantanut jo eurooppalaisesta e, innovaatiokonferenssista esimerkkejä, mutta meillä on myöskin nopeuttavia tekijöitä, esimerkiksi Pathfinder. Meillä on tutkimuksen alla tilanne, että haluaisimme löytää uudenlaista muutosta aiheuttavaa teknologiaa ja sitten tarkastella sitä, kuinka tämä tuodaan markkinoille. Tämä on siis e, esimerkki. The last question. Paljon kiitoksia. Sitten viimeiseen kysymykseen edustaja Kavalio, varakoordinaattori ITRE-valiokunnassa. Hän edustaa EPP-ryhmää. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas, tervetuloa. Haluaisin puhua teollisesta johtajuudesta. Muutama huomio alkuun ja sitten kysymys. Ilman tutkimusta, kehitystä, innovointia ja muuta on vaikea päästä ilmastotavoitteisiin samalla vaalien vahvaa perustaamme teollisuuden puolella. Teollisuusstrategian pitää olla vahva ja pitää virittää kaikkia toimijoita investoimaan toimintaansa, olipa kyse kemian teollisuudesta, autoteollisuudesta tai luovasta teollisuudesta. Nyt kysyisinkin teiltä, mitä konkreettisia ehdotuksia esittäisitte Horisonta 2 Euroopan liittyen, jotta tällainen vahva eurooppalainen teollisuuspohja saadaan aikaiseksi? Ja mitä tulee mullistavaan toimintaan ja keskeisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Miten aiotte tämän taata? Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia kysymyksistänne. Itse asiassa, kuten olemme todenneet, Euroopan kyky olla solidaarinen pohjaa teollisuudellemme. Jos me todellakin haluamme olla yhä teollisuusmahti, meidän täytyy investoida, mutta meidän täytyy myöskin erityisesti investoida strategisella tavalla niihin asioihin, joissa lisäarvoa todellakin voi syntyä eurooppalaisesta lähestymistavasta. Sitten kysymys, tämä koski siis teollisuutta, mutta heti haluaisin täsmentää, että tämä tulee tehdä yhteistyössä komission ja sen ehdokas Gularin kanssa ja Äh, komission jäsenehdokas Vestingerin kanssa, me olemme keskittyneet siihen, että meillä olisi uusi eurooppalainen teollinen strategia. Tämä olisi minulle tärkeää. Tärkeää olisi saada ymmärrettyä se, että ilman innovointia me emme ja ilman investointeja emme onnistu siinä, että teollisuuden rajat ylittävä yhteistyö otetaan huomioon aivan uudenlaista kontekstissa. Te korostatte aivan oikein sitä, kuinka ähm, teollinen johtajuus ja ilmastonmuutos ovat ähm, tärkeitä prioriteetteja. Ja horisontti 2020 ja tämän jälkeen horisontti Euroopan alla me tarjoamme äh, uutuuksia, lisäarvoa ja erityisesti sellaisia uutuksia, jotka keskittyvät äh, suuriin yhteiskunnan haasteisiin, digitaalinen siirtymä, ilmastonmuutoksen vastustaminen – tässä yhteydessä ajattelen kaikkia niitä hankkeita, joita meillä on esimerkiksi vedyn alalla, tai kaikkia hankkeita, joita meillä on mukaan lukien nyt lippulaivahankkeet, sillä meidänhän täytyy saada investoille näille me tuottoa. Olisin hyvin tarkkana seuraavassa teollisessa strategiassa siinä, että Eurooppa tutkimuksen ja innovoinnilla investoi älykkäällä tavalla, säilyttää valttikorttinsa, mutta ei myöskään epäröi olla tulevan innovaatioaallon harjalla. Paljon kiitoksia. Ja edustaja Carvalho, jatkokysymys. We will... puolatteko yksinkertaista avointa horisontti Eurooppaa puutteita tällä hetkellä on horisontti 20-20 ja me toivomme, että horisontti Euroopassa tilanne korjaantuu. Mitä olette tästä mieltä? Meidän täytyy linkittää eturintaman tutkimus kaikkeen horisontti Eurooppa toimintaan. Meidän täytyy varmistaa, että myöskin soveltavalla puolella tästä tutkimuksesta hyödytään kun puhutaan julkisen yksityisen sektorin yhteistyöstä, niin tämä asia on tullut esille. Ja kuten itse viittasitte muun muassa Clean Sky-hankkeeseen, miten tämä linkitys voidaan varmistaa? Eli että myöskin soveltava puoli Horisontti Euroopasta hyötyy tästä eturintamatutkimuksesta. Ja onnea ja menestystä jatkotyöllenne. Oui. Vous soulignez juste. Te aivan oikein tätä haastetta korostatte ja minä näen muita mahdollisuuksia. Horisontti Euroopan ensimmäinen pilari on omistettu huippututkimuksella. Kyseessä ei ole vain tutkimus, mutta myöskin esimerkiksi Marie Curie-hanke miksi me emme ottaisi muita pilareita mukaan, miksi me emme pyrkisi ottamaan niitä ilon töihin mukaan. Heidän tarkoituksenaan on ähm, luoda tietoisuutta, luoda ekosysteemi, mutta mikä on ekosysteemi? Meillä on tutkijoita. Olen sitä mieltä, että tässä yhteydessä me voimme todellakin vaikuttaa tutkimukseen. Ja kun tarkastelemme tilannetta syövän tutkimuksen, ilmastoasioiden, digitaalisen alan, kohdalla. Mielestäni nyt olisi hyvin tärkeää tehdä tutkimusyhteisön kanssa läheistä yhteistyötä niin, että hekin olisivat proaktiivisempia, lähtisivät helpommin osallistumaan. Siksi minä olen tehnyt tämän sitoumuksen. Haluaisin, että komissio antaisi eurooppalaisesta tutkimusalueesta tiedotteen 2022 toisella puoliskolla ja että tuossa tiedonannossa perusperiaatteet, jotka ovat jo nousemassa esiin, voitaisiin tuoda todellakin tietoon. Very much. This... Hienoa, oikein paljon kiitoksia. Nyt olemme kuulleet 25 kysymystä. Kiitokset kaikille näistä mielenkiintoisista kysymyksistä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt komissaari ehdokas saa puheenvuoron. Pyydän anteeksi, että jouduin keskeyttämään teidät muutaman otteeseen. Mutta nyt teillä on mahdollisuus vielä käyttää lyhyen puheenvuoron kuulemistilaisuuden päätteeksi. Teillä on viisi minuuttia aikaa. Ehkä haluatte kertoa vielä joistakin asioista, jotka haluaisitte, olisitte halunneet ottaa esille vastatessani kysymyksiin. Niin viisi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. Tämä teki mahdolliseksi ähm, kuulla parlamentin painoja, painotuksia ja jos parlamentti nimitystäni tulee tukemaan, haluaisin taata, että tämä, ei ole ens, tämä on vasta ensimmäinen keskustelu pitkän kumppanuuden alalla minä haluaisin osoittaa ähm, avoimuutta. Huomaan, että meillä on tiettyjä kysymyksiä, jotka palaavat jatkuvasti keskusteluun. Ja tässä yhteydessä ensimmäinen viestini on se, että meidän täytyy todellakin huomata, että ähm, innovaatio, äh, tutkimus, koulutus, nuoruus, äh, urheilu, kaikki kuuluvat yhteen. Meillä on muita laajempia kysymyksiä. Te toitte kysymyksiä esiin kumppanuuksiin liittyen. Esimerkiksi se, mitä minä todellakin haluaisin todeta, on tämä. Meillä ei ole aikaa haaskattavana ja voin vakuuttaa, että näitä asioita tullaan käsittelemään niiden sitoumusten mukaan, jotka juuri teille annoin. Nyt haluaisin jälleen kerran sanoa seuraavaa jär... lähestymistavasta, niin nyt on korkea aika ähm, luonnostella linjoja edistymiselle. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat ne investoinnit, jotka parhaalla tavalla tukevat kansalaisia ja palvelevat yrityksiämme, yrityksiämme ja parhaalla tavalla vastaavat näihin globaaleihin haasteisiin. Ja haluaisin vasta kaikille niille, jotka ehkäpä johdantopuheenvuoron aikana pohtivat, vastaavatko nämä haasteet, jotka mainitsin, prioriteettejani. Vastaukseni on hyvin selvä eivät. Tästä syystä haluaisinkin kääntää ne ympäri ja todeta, että äh, kunnianhimoinen budjetti, ympäristökysymykset, äh, kumppanuudet, nuoret, laadukas koulutus, alueet, urheilu, PK-yritysten kautta ovat asioita, jotka voivat vahvistaa meidän johtoasemamme meillä on tämä kuuluisa Jacques Delorsin kolmikanta solidaarisuus, yhteistyö ja kilpailukyky kyseessä. Ja sallikaa nyt sanoa muutama sananen bulgaariaksi. Sallikaa minun päättää asialle, joka on erityinen, joka on todella lähellä minun sydäntäni. Kysymys on koulutuksesta, ja kulttuurista, ja joka, jossa kiitetään nimenomaan, siis kyllä Bulgarian kansalaisessa kiitetään Kyriliä ja Metodiosta, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä. Tämä teksti on kirjoitettu 127 vuotta sitten Rusen kaupungissa. Sen kirjoitti Stojan Mikhailovski, joka opetti ranskan kieltä yhdeksän vuotta myöhemmin. Eräs säveltäjä sitten loi melodian tähän. Ja hänen innoituksenaan oli se, kun hän näki erään oppilaansa lukevan runoa musiikin tunnilla. Ja 15 minuuttia myöhemmin olikin olemassa sitten tuo melodia. Ja kaikkien näiden 127 vuoden aikana tuo kansallislaulu, jossa puhutaan tieteestä ja tiedosta, on sellainen, että siitä voidaan kuulla kouluissa. missä on kuultu täällä eurooppalaisissa mekin. Menkäämme yhdessä avoimen valoisampaan tulevaisuuteen lukutaidon, tiedon mukana, joka ohjaa meidän uskomasta. Meidän pitää edetä yhdessä kohti tiedettä, auringonpaistetta, joka koskettaa meidän sydäntämme. Tieto on valtaa. Kiitos. kiitokset valiokuntien edustajille tästä kieltämättä mielenkiintoista keskustelusta. Tämä oli melkoinen maratoni, mutta hyvin laaja kirjo kysymyksiä ja aiheita tuli käsiteltyä. Aiheita, jotka liittyvät edustaja Gabrielin salkkuun, nuorison ja innovointi, Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin kollega Ferhajenille hänen tekemästään työstä ja tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Ja viimeiset sanat voitte lausua itse. Olkaapa hyvä. Ja, no. Vielen Dank, Frau Valian. Paljon kiitoksia kollega Valian. Olen kanssana aivan täysin samaa mieltä. Kiitokset valiokuntien jäsenille näistä kysymyksistä ja kiitokset komissaari ehdokkaalle näistä kattavista vastauksista. Kuten odottaa saattoi, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Tämä on laaja salkku, jota käsittelimme. Kiitokset edustaja Valeanille, Itre ja Kult-valiokuntien sihteeristöille tästä suhtiakkaasta ja hyvästä yhteistyöstä ja tietänette, että seuraava tehtävämme on se, että se mitä tänään kuulimme, lähdemme yhdessä arvioimaan ja arviointi toteutetaan huomenna tiistai ensimmäinen kymmenettä kello yhdeksän alkaen ITREN ja KULT-valiokuntien koordinaattorikokouksessa – ASP1G2 salissa, eli koordinaattorit molemmista valiokunnista alkaen kello yhdeksän silloin keskustelemme siitä, mitä kirjataan tähän arviointikertomukseen. Vielä kerran kiitokset Rouva Gabriel ja mielenkiinnolla jäänkin odottamaan, minkälainen arvioinnista tulee.